Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Zeit ist Geld. Oikein hyvää huomenta, parhaat kollegat. No niin, en tässä nyt ehkä jää odottelemaan sitä, että edes puolet tilintarkastustuomioistuimen jäsenten määrästä katettaisiin parlamentin jäsenten määrällä. Siihen saattaisi mennä liikaa aikaa, mutta toivotan tervetulleeksi lämpimästi tilintarkastustuomioistuimen presidentin, joka on aiempi kollegamme Klaus Heine Leene. Lämpimät onnittelut äh, Klaus Heine äh, Leene äh, teille siitä, että teidät on nimitetty tämän erittäin tärkeän toimielimen johtoon. Yhteistyö välillämme on aina toiminut oikein hyvin, näin varmasti on jatka, jatkossakin. Olemme hyvin tyytyväisiä myös siihen, että tilintarkastustuomioistuin aikoo uudistua sekin ja marraskuussa, kun tulemme vierailulle Eh, meillä on tilaisuus näistä tulevista uudistuksista varmasti keskustella. Joten lämpimästi tervetuloa ja tilintarkastustuomioistuimen muille jäsenille sekä komission jäsen Georgievalle mukava, että te olette nyt edelleen sitten äh, meidän palveluksessamme täällä. Äh, toki se toinenkin virka varmasti olisi sopinut teille hyvin, mutta me olemme hyvin iloisia siitä, että äh, te jäätte taistelemaan yhä paremman varainhoidon puolesta täällä Euroopan unionissa. Me todella toivomme teille kaikkea, kaikkea hyvää. Te olette meidän rinnallamme ja me olemme varmasti teidän rinnallanne, kun parannuksia pyritään saada aikaan. Pyydän anteeksi tänään iltapäivällä. Minulla on hyvin, hyvin tärkeä Eh, tapaaminen eh, ollut teltassa ja niin kuin näette olen hiukan varustautunut ja sonnustautunutkin sitä varten. Eh, iltapäivällä todella siis en pääse olemaan paikalla. 6-800 ihmistä tulee sinne ollut telttaan kuuntelemaan minua Euroopan unionista, mutta varapuheenjohtaja tulee sitten johtamaan puhetta puolestani, eli olemme hyvissä käsissä täällä jatkossakin. Tosiaan tilintarkastus tuomioistuimen Äh, vuosikertomus. Ja Leene, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää teitä ystävien sanoissa, jotka liittyvät minun vaaliini, mutta teille ja muillekin tämän valiokunnan jäsenille ja Euroopan komission jäsenille, jolla, joka on jo käyttänyt tilaisuutta kirjallisesti ilmaista minulle onnen toivotukseni. Minusta se oli erittäin mukavaa ja ystävällistä ja voit olla varmoja, että Minäkin olen erittäin kiinnostunut siitä, että hyvää yhteistyötä rajoituksetta jatketaan, ehkä joillakin alueilla jopa parannetaan. Rouva komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat edustajat. Minulle on suuri kunnia ensimmäisenä kuukautena Euroopan tilintostuomioistuimen presidenttinä esitellä teille tilintostuomioistuimen raportti kertomus vuodelta 2015. Vuoden 2015 tapahtumat ovat järjestyttäneet Euroopan ja Me olemme nyt vaiheessa, jolloin on aika kriittisesti pohtia asioita. Meitä kaikkia pohdituttaa kysymys siitä, miten, miksi monet kansalaiset kääntävät selkänsä Eurooppa-hankkeelle. Kiitos tästä kommentista, viitteestä, tästä vihjeestä. Niin, Euroopan instituutiot tietyssä määrin ovat menettäneet kansalaisten luottamuksen. Tulevina kuukausina ja vuosina Euroopan unioni on suuren haasteen edessä tämän luottamuksen takaisin saamiseksi. Minä uskon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin voi olla merkittävä tekijä tässä prosessissa. Niinpä haluaisinkin seuraavassa esityksessäni katsoa eteenpäin ajatellen sitä, mitä pitäisi tehdä, mutta katsoa myös taaksepäin siihen, mitä vuodelle 2015 mitä siitä vuodesta olemme todenneet kertomuksessamme. Selvää on, että me tarvitsemme muutoksia. Mutta miten näitä, miltä nämä muutokset sitten, tai uudistus tulevat näyttämään, niiden täytyy joka tapauksessa perustua vakaalle rahoitukselliselle perustalle. Riippumatta siitä, onko niiden 27 tai 28 jäsenvaltiota siinä tilanteessa, että ne harjoittavat vakavaa, vakaata rahoituspolitiikkaa, sillä on merkitystä tilintarkastustuomioistuimen kannalta neljä elementtiä on erityisen tärkeitä. Ensinnäkin Euroopan unionin täytyy huolehtia siitä, että tilinpito tapahtuu asianmukaisesti. Miten ihmiset voivat luottaa meihin, jos eivät ole vakuuttuneita siitä, että me pidämme hyvää huolta heidän rahoistaan ja asianmukaisesti pidämme kirjaa näistä varoista. Vuoden 2015 tilinpäätös on tehty kansainvälisten perinteiden mukaisesti ja kaikissa olennaisissa piirteissä se heijastelee todellisia olosuhteita. Joten tällä kertaa me pystyimme jälleen kerran antamaan niiden luotettavuudesta rajoittamattoman lausunnon. Joka tapauksessa tulevina vuosina maksettavat summat ovat edelleenkin suuria, vuosi, suuria summia, eikä <clears throat> komissiolla ole mitään seuraavaa 70 vuotta varten olemassa käteisvirta ennustetta. Tämän ennusteen pohjalta meidän vastaanottajamme voisivat tulevia maksutarpeita ja tulevia budjettiprioriteetteja varten varautua. Tällainen ennuste voisi myös luottamuksen palauttamisessa olla hyödyllinen. Komissio keskipitkän tähtäyksen maksujen eh, ennusteista on ottanut ensimmäisen askeleen oikeaan suuntaan. Toisaalta Euroopan unionin täytyy varmistaa, että sen rahoitusta koskevat määräykset ovat korrekteja, että ne toteutetaan korrekteisesti. Niinpä tämänhetkisen EU-budjetin tulevat ja lähtevät varat kirjataan asianmukaisesti, mutta edelleenkin on suuria virheitä, mitä liittyy varojen käyttöön, ennen kaikkea myös jäsenvaltioissa. Arvioitu virhetaso, joka heijastelee epäsäännöllisyyksiä on maksuissa vuodelle 2015 3,8 prosenttia. Tämä vastaa suuressa määrin viime vuosien virhetasoa, mutta olennaisuus kynnys 2 prosenttia niin sanotun neutraaliusraja ylitetään edelleen. Ja jopa ottaen huomioon tavalliset tilastolliset virheet, niihin liittyvä toleranssi, koska on suuri todennäköisyys, että ne silloinkin yritetään joten suurimmat arvioiman virhetason totesin jälleen kerran otsakkeessa taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kohesio. Siellä se on 5,2 prosenttia, samoin kuin kilpailukyky, kasvu ja työllisyys, siellä 4,4 prosenttia. Hallintomenoissa, mikä oli mitenkään epätavallista, alhaisin, oli alhaisin virheaste taso, joka oli 0,6 prosenttia. Ilahduttavaa on, että korjaustoimenpiteet, joihin viranomaiset jäsenvaltioissa ja komissio ovat ryhtyneet, ovat vaikuttaneet myönteisesti arvioituun virhetasoon. Muussa tapauksessa arvioitu virhetaso olisi ollut yli 4 prosenttia. Sen lisäksi komissio on antanut arvion mahdollisten tulevien korjaavien toimenpiteiden vaikutuksista budjettivuoteen 2015. Komissio on kylläkin ottanut askelia riskiarviointien ja korjaustoimien vaikutusten parantamiseksi, mutta edelleenkin on tarvetta parantamiseen. Riittävät summat, joiden takaisinvitaminen ja virhetason pudottaminen alle 2 prosentin olisivat huomattava menestys, mutta me olemme edelleenkin sitä mieltä, että ennaltaehkäisy on tässä parempi lääke. Euroopan veronmaksajien kannalta olisi parempaa, jos komissio ja jäsenvaltiot alusta lähtien asianmukaisesti käyttäisivät varoja sen sijaan, että aikaa ja kustannuksia käyttäen vaivaloisesti perisivät varoja takaisin sen jälkeen, kun virheitä on todettu. Jos komissio olisi jäsenvaltioiden viranomaisia ja riippumattomia tutkijoita varten antanut käyttöön kaikki olemassa olevat tiedot, olisi voitu estää huomattava osa virheistä tai havaita niitä ja korjata niitä ennen kuin asianmukaiset maksatukset toteutuivat. Meidän tuloksemme viittaavat myös siihen, että olisi mahdollista virhetasoa paremmalla menoja koskevien säädösten muotoilulla vähentää. Se, että erilaisissa säädöksissä on erilaisia riskimalleja, vaikuttaa hyvin voimakkaasti virhetasoon. Niinpä on suuria eroja toisaalta korvaussäännöissä, koska niissä Euroopan unioni maksaa kustannuksia tukikelpoisista menosta sellaisten ilmoisten pohjalta, joita edun saajat ilmoittavat. Ja tässä maksuja toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä, mutta kustannusten osalta virhetaso on korkeampi 5,2 prosenttia kuin menojen osalta, joka tapahtuvat siihen, että on oikeus tiettyihin maksuihin, eli sillä se vain 1,9 prosenttia, eli alle jo tämän 2 prosentin tason. Joka tapauksessa näiden ero maks, eri maksutapojen, maksulaatujen osalta on otettava huomioon myöskin että tehokkuus on pidettävä mielessä, suorituskyky ja, ja riskit erilaisessa tehokkuudessa täytyy myös ottaa huomioon. Parempi menoja koskevien määräysten muotoilu johtaisi myös siihen, että olisi vähemmän virheitä ja ihmiset voisivat en luot, suuremmalla luottamuksella käyttää näitä säädöksiä. Yksin, voidaan sanoa, että yksinkertaisuus johtaa siihen, että syntyy vähemmän virheitä. Hyvät äh, naiset ja herrat. On, on aika, jolloin hyvinvointi ei ole monellekaan mitenkään istään selvää. Kansalaisten täytyy tietää, että jokainen euro, joka käytetään heidän nimissään alusta lähtien, käytetään hyvin ja niin, että sillä saadaan paras mahdollinen vaikutus. Täytyy myös huolehtia siitä, että on riittävästi varoja sovittuja poliittisia prioriteetteja varten ja samanaikaisesti varauksia kriiseistä selviytymiseen. Nykyisissä puiteolosuhteissa kumpikin on osoittautunut vaikeaksi. Tästä syystä minun edeltäjäni tässä virassa jo totesi, että tarvittaisiin aivan uutta lähestymistapaa. Nyt on vielä liian aikaista arvioida sitä, milloin ja miten tällainen lähestymistapa toteutuu tai voi toteutua. Puolivälin tarkastus, joka koskee nykyisiä EUn menoja, on jo olemassa. Se sisältää joukon lainsäädäntöesityksiä, joiden kautta pyritään parantamaan budjettipoliittista joustavuutta ja miten voidaan yksinkertaistaa rahoitusta koskevia säädöksiä. Tilintustuomioistuin tulee tekemään kannanoton tähän, näihin esityksiin. Ja pidämme hyvänä sitä, että komissio jälleen kerran on kehottanut painopisteen kes- siirtämiseen enemmän tuloksiin. Kuitenkin on edelleen kysymys siitä, että optimoidaan varojen käyttöä ja tämä johtaa minut kolmanteen elementin, joka koskee eh, vakaata eh, rahoitusta koskevaa politiikkaa. Kansalaiset odottavat aivan oikein, että EU huolehtii siitä, että varoja käytetään optimaalisesti. Sen täytyy johtaa siihen, että EU tarjoaa lisäarvoa menoissaan. Mutta kun EU-hankkeissa vuonna 2015 käytettiin varoja, käytetty niitä optimaalisesti? Olivatko hankkeiden tavoitteet alusta lähtien realistisia? Olivatko menot, jotka niihin liittyvät, asianmukaisia verrattuna tiettyihin suuntaviivoihin? Ja olivatko hankkeet kalliimpia tai edullisempia kuin jos jokin muu hallinnon taso olisi ne toteuttanut? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä vastata silloin, kun ei ole soveltavia raportointia koskevia säädöksiä. Tänä vuonna vaatimukset, haasteet, jotka liittyvät menoihin, jotka liittyvät tutkimukseen ja innovaatioon, horisontti 2020. Mitä tulee horisontti 2020, me olemme todenneet, että seitsemänteen puiteohjelmeen verrattuna on tapahtunut parannuksia, mutta komissio edelleenkin vain rajallisesti pystyy valvomaan ohjelman puitteissa tapahtuvia suorituksia ja raportoimaan niistä. Yhteys kymmeneen uuteen poliittiseen prioriteettiin, joka komissiolla on, ja strategisiin puitteisiin, jotka Eurooppa 2020 ja 2020 on, eh, pitää luoda. Tämä selkeyden puute voi myös vaikuttaa muihin eu toimintoihin. Tämä on yleinen ongelma. Konkreettiset toimet pitää muuttaa konkreettiseksi strategiaksi, eikä tämä aina täysin toteudu. Huolimatta näistä edistysaskelista, joita on tapahtunut indikaattoreissa, joita komissio käyttää suorituskyvyn osalta, edelleenkin on heikkouksia. Hallinnon tavoitteita pitää myöskin pääosastojen tasolla työstää paremmin. Kuten sanottu, me pidämme hyvänä komission puolivälin tarkastuksessa esittämiä vaatimuksia yksinkertaistetusta ja voimakkaammin integroidusta raportoinnista, joka liittyy EUn budjetin toteuttamiseen ja hallinnointiin. Sen lisäksi me suosittelemme, olemme suositelleet jo joidenkin vuosien ajan sitä, että täytyisi ryhtyä myöskin muihin toimenpiteisiin, jos ei tapahtu optimaalista varojen käyttöä. Jos kaikki varat käytetään asianmukaisesti ja kirjanpito on asianmukaista, niin tähän asti on katsottu, että asia näiltä osin oli hoidettu. Mutta näin ei saisi olla. Täytyy olla todellisia houkuttimia sille, että varoja käytetään optimaalisesti, eikä vain tavoitettaisi menotavoitteita ilman, että rikottaisiin määräyksiä. Sillä vaikka kaikki kaikki menot olisi käytetty korrektisti ja ja kaikki määräykset olisi otettu huomioon. Se ei sunkaan merkitse vielä sitä, että EU-rahoittamissa hankkeissa olisi hyvä kustannushyötysuhde. Jos ihmiset eivät voi olla varmoja siitä, onko järjestelmä sellainen, että se hyödyttää heitä, me emme voi vaatia heiltä, että he luottavat tähän järjestelmään heidän täytyy nähdä konkreettisia tuloksia ja tietää, millä varoilla nuo tulokset on saavutettu. Tämä merkitsee sitä, että hyöty ja käytetyt varat, niiden välinen suhde, sen täytyy käydä selkeämmin ilmi. Hyvät naiset ja herrat, luottamus edellyttää avoimuutta ja luotettavuutta. Se on neljäs elementti vakaassa rahoituspolitiikassa. Komission on parlamentille ja julkisuudelle kerrottava tärkeistä ulottuvuuksista ja tietojen täytyy olla sellaisia, että ne on valvottu ja tutkittu riippumattomasti. Kuitenkin rahoitusvälineiden lisääntyvä käyttö, joita ei rahoiteta suoraan EUn budjetista ja joita vain rajallisesti voidaan valvoa riskejä sille, että ei ole riittävästi velvollisuutta Euroopan unionin politiikoista ja toimista. Me emme takaa vain riippumatonta luotettavuutta, vaan me myöskin mahdollisuus kertomuksessanne esittää parannuksia Euroopan unionin rahoituspolitiikkaan. Komissio on hyväksynyt suurimman osan meidän suosituksistamme ja pannut ne toimeen, mutta muodollisten seuraustoimien ero, joihin, määräjoihin jäsenvaltioissa vaihtelee suuresti, vaikka jäsenvaltiot yleisesti ottaen tuntevat meidän suosituksemme. Niissä ei kuitenkaan ei tapahdu kovinkaan paljon muutoksia käytännön kansallisessa politiikassa. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin rahoituspolitiikan edelleenkin täytyy olla parannusten kohteena. EUn täytyy käynnistää oikeita uudistuksia ja mahdollisimman pikaisesti. Me tulemme esittämään kommenttimme komission esityksiin ja olemme ilolla valmiita edelleenkin keskustelemaan ennen kaikkea teidän kanssanne. Kansalaisten luottamuksen saavutamiseksi kaikkien istuiden täytyy harjoittaa intensiivistä yhteistyötä. Me tilintastumistomina tulemme antamaan tähän oman panoksemme. Kiitän teitä vielä kerran. Kiitoksia. Tilintarkastustuomion presidentti, haluan kiittää koko tilintarkastustuomioistuinta työstänne tämän vuosikertomuksen suhteen. Tästä tulee teille mukava kontkokous. Tulette tapaamaan kaikki varapuheenjohtajat tänään täällä puheenjohtajan paikalla kohta. Siirrän nimittäin itse nuijan tästä eteenpäin kollegalleni. No niin, erityisesti haluan kiittää teitä siitä, että olette todella tämän lisäarvon ja vastinetta rahalle periaatteiden vahvistamista ajaneet. Myöskin Georgieva aivan varmasti toimii yhtä aktiivisesti kuin viime vuodenkin vastuuvapauden suhteen, ottaen huomioon nämä kaikki tilintarkastustuomioistuimen huomiot. Olkaa hyvä komission jäsen. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. On tervetullutta, että valiokunnan omistautuminen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tasolla on niin suurta. Mutta painotan sitä sama tilanne valitsee komissiossa. Me pidämme tätä tapaamista erittäin tärkeänä tämä on mahdollisuus oppia tilintarkastustuomioistuimelta ja mahdollisuus tehdä työtämme paremmin. Olemme täysin samaa mieltä, että me taistelemme kansalaisten luottamuksen puolesta ja paras tapa voittaa tämä kamppailu on ottaa neuvot vakavasti ja integroida se komission työhön ja työhön meidän jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on ensimmäinen muodollinen tapa menee puheenjohtaja Lennen kanssa ja tämä on meille tervetullut tapaaminen. Meillä on ollut yksi epämuodollinen tapaaminen ja julkisesti painetaan että komission puolesta haluamme jatkaa sitä, mikä on ollut rakentavaa äh, vuoropuhelua puheenjohtaja Kalleran kanssa ja nyt varmasti teidän kanssanne. Mitä tulee tähän kertomukseen, Olemme olleet mukana koko prosessissa ja lopputuloksen saavuttua me mietimme, miten integroida nämä komission työhön nämä huomiot. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saisimme yhdeksännen kerran peräkkäin tällaisen hyvän terveystodistuksen tilintarkastustuomioistuin allekirjoitti tiilit ja tätä hyvää tulostasoa haluamme jatkaa. Ja haluaisin antaa tunnustusta komission työntekijöille, jotka ovat omistautuneet sille, että me saamme tämän hyvän terveystodistuksen. Ja sitten virheasteesta, jota herra Lenne totesi. 2015 Virheistä on 3,8. Tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun olemme alle neljässä prosentissa, ja se heijastaa pitkän aikavälin laskevaa trendiä, jota emme pidä annettuna. Työtä pitää jatkaa. Mutta myönteinen tämä viesti on. Ja se täytyy tunnistaa. Mistä tämä vähennys tulee? Isoista alueista, kohesiosta ja luonnonvaroit ja maatalous. Ja kiitämme tuomioistuinta erittäin tärkeästä huomiosta. Eli se, että me siirrymme tähän äh, lähestymistapaan jossa tarkastellaan oikeutta apuun, johtaa tähän trendiin. Miksi se on? Koska, se, koska me olemme sitoutuneet matkustamaan tuohon suuntaan edelleen. Me näemme, että hallinnan virheaste samantaisella alueella plussalla, mutta hyvin alhainen 0,2 prosenttia, se on kuria. Ja vakuutan, että me pidämme tästä kurista kiinni. Tärkeää on ää, ottaa suositukset huomioon. On hyvä henkilöstön ja jäsenvaltion moraalille, että tulokset tuottavat myönteisiä toimet tuottavat myönteisiä tuloksia, mutta vielä tärkeämpää on miettiä, mitä me voimme tehdä seuraavaksi, mitä enemmän, mitä paremmin. Ja aloitan erittäin tärkeästä huomiosta, jonka herra Leele teki. Ongelmien ehkäiseminen on tärkeämpää kuin niiden, tai tehokkaampaa kuin niiden parantaminen. Eli jatkamme työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tunnistaa esimerkiksi virheriskit varhain pyrimme vähentämään riskejä ja ehkäisemään riskien toteutumista lähtökohtaisesti. Tuomioistuin on oikeassa, kertoessa meille, että tässä on parannettavaa. Voimme ehkäistä virheiden tapahtumista. Miten? Pitää käyttää välineitä, jotka kiinnittävät huomion virheasteeseen, johdon hallitseminen, maksatusten valvominen ja järjestelmätason valvonta. Täytyy myös jatkaa korjaavia toimia, kuten aikaisemminkin. Korjaukset palauttavat varoja tavallaan veronmaksajan käsi. Mutta nämä korjaukset ovat merkitsevä kannustin olla tekemättä virheitä ylipäätänsä. Se lisää kuria, vähentää virheitä. 2015 takaisin perintä ja korjaukset olivat 3,9 miljardia, eli 2,7 prosenttia tuon vuoden maksatuksista, ja se on merkittävää. Lokakuun 20. päivä esittelemme tiedonannon EU-budjetin suojelemisesta ja silloin voimme keskustella syvemmin tästä alueesta. Ja sitten seuraava tekijä, jolla kansalaisten luottamusta saavutetaan, se on tuloksellisuuden toiminnan arviointi. Tilintarkastustuomioistuin totesi viime vuonna, että sääntöjen noudattaminen ja suoritusten arvioiminen täytyy tasapainottaa. Olemme samaa mieltä. Puhumme aiheesta lisää, kun arvioimme istumään kertomusta. Mutta kaksi kohtaa ottaisin heti esille. Mä näemme tarvetta Horisontti 2020 ohjelmassa syventää sen toiminnan arviointia. Sitä tapahtuu tälläkin hetkellä ja haluaisin kehokomissio vastaavia henkilöitä siitä, että näin juuri tehdään. Toiseksi me painotamme toiminnan arviointia kohesialueella, kun tuloksellisuus on paljon tärkeää sekä varojen kohdentamisessa että raportoinnissa. Varmasti monet teistä olivat konferenssissa, toisessa konferenssissa, jossa käsiteltiin budjetin fokusta. Ja te, jotka siellä olitte, varmasti näette, kuinka vakavasti olemme tarttuneet tähän tavoitteeseen, että keskitämme budjettitoimemme tuloksellisuuteen. Ja äh, Leenen toivon, että seuraavassa konferenssissa olisitte puhujana. Ja viimeinen näkökohta, seurattavuus ja tilivelvollisuus. Siteeraan Sierra Leeneä. Yksinkertaiset säännöt merkitsevät vähemmän virheitä. Jos haluamme lisätä seurattavuutta ja tilivelvollisuutta, tilivastuuta, yksinkertaistaminen on ensimmäinen askel. Olemme tekemässä ehdotusta rahoitusasetuksen muuttamiseksi. Olemme vakuuttuneita, että tällä kertaa emme voi jäädä junasta ja jättää sääntöjä yksinkertaistamatta. Toivon, että parlamentti, neuvosto ja komissio toimivat oikein niin, että tilintarkastustuomioistuin vihdoinkin näkee, että meillä on yksinkertaisemmat säännöt ja se vähentää virheitä. Kuten herra Leine painotti, tämä on tärkeä osa meidän budjetin puolivälin arviointiamme. Uskon, että kun rahoitusasetusta muutetaan, meillä on parempi mahdollisuus tehdä se, minkä totesitte puheessanne. me kansalaisille selkeä kuva, mitä heidän uhrauksensa antaa. Vielä kerran Suuret kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle ja odotan yhteistä sitoutumistamme siihen, että teidän suosituksenne muuttuvat toiminnaksi komission töissä ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitokset komission varapuheenjohtaja ja kiitokset aktiivisuudesta koko tämän prosessin aikana. Ja työ tietenkin jatkuu. Nyt siirrän puheenjohtajuuden arvoisille kollegoilleni. Niin, Vogen johtaa nyt tästä eteenpäin puhetta. Itse olen jatkossa tuossa varjoesittelijä ja esitän jotain kysymyksiä. Ja nyt annan joka tapauksessa tämän vuoden vastuuvapausesittelijä Sellerille puheenvuoron. Kiitos kaikille ja nyt tosiaan vaihdan tämän varjoesittelijä hatun päähäni. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos minunkin puolestani ja lämpimät onnittelut Leenelle valinnasta tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi. Kollegoina täällä Euroopan parlamentissa yhteistyömme sujui erinomaisesti ja olen täysin varma siitä, että myös uudessa toimessanne teidän ja meidän välinen yhteistyömme tulee sujumaan todella erinomaisesti, niin kuin tietenkin kollegojenne kanssakin, kuten nyt tässä minun tapauksessani eh, Lasaron kanssa. Vastuuvapauden myöntäminen, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, on eh, aina sitten se viimeinen niitti, kun ajatellaan tuota Euroopan unionin talousarviota ja sen kehittymistä ja tänä vuonna nyt sitten meidän valiokuntamme on saanut paljon tukea ja on luottaa tilintarkastustuomioistuimen asiantuntijuuteen, apuun ja tukeen ja olemme saaneet todella vankan taustapaketin tilintarkastustuomioistuimelta työmme pohjaksi. Kiitos siitä. Tänä vuonna, mitä tulee Äh, tilien äh, luotettavuuteen sekä sitten äh, suoritukseen, niin tämä virhetason myönteinen kehitys on nyt myönteinen hyvä asia ja on erittäin hyvä, että komissio on myös analyyseissa on ottanut sen huomioon. Tosin 2015 vastuuvapaus osoittaa myös muita hiukan hankalampia kehityskulkuja, jotka itse asiassa olivat nähtävillä jo aiemmin ja jotka nyt tässä vaiheessa tällä hetkellä ovat hyvin tärkeitä. Yhtäältä tämä valtava maksusuma-ongelma, joka tietenkin liittyy sitten siihen eh, uuden eh, ohjelmakauden käynnistymiseen ja myöskin vastaanotto-ongelmiin. Ja sitten meillä on aika joustamaton unionin rahoituskehys ja sekin meille kyllä ongelmia aiheuttaa. Kun ajatellaan uusia haasteita, joita eteemme heitetään ja tulee jatkuvasti, niin äh, talousarvion kautta meidän tulisi voida reagoida nopeasti, toimia nopeasti, mutta tähän meillä ei näissä puitteissa oikein mahdollisuuksia ole. Eli jatko toimia tarvitaan äh, talousarvion joustavoittamiseksi niin, että se voisi vastata ja sitä kautta voitaisiin vastata myös esiin tuleviin haasteisiin nopeasti. Vastuuvapauksessa kun ajatellaan budjettisuunnittelua, poliittisia painopistealueita sekä sitten budjettikehystä, niin nämä tietenkin voivat olla osa heikkouksia, esimerkkinä nyt vaikkapa EU 2020-hanke. Monivuotinen rahoituskehys sekä strateginen suunnittelu päätetään, on jo, jo päätetty ennen kuin uusi komissio on nimitetty virkaansa ja uusi parlamentti ja näin komission puheenjohtaja peri ikään kuin tämän kymmenvuotisen ohjelmakauden ja seitsemänvuotisen rahoituskehyksen edeltäjiltään, mutta kuitenkin tältä pohjalta hän joutuu toimimaan vastatessaan poliittisiin haasteisiin ja suunnitellessaan jatkoa. Ei tämä helppoa ole. Itse asiassa tilanne on entistäkin monimutkaisempi. No, Tämän lisäksi eteen tuli sitten merkittäviä kriisejä, pakolaissa maahanmuuttokriisi, terrorismin vaara, rahoitusvakaus useammissakin jäsenvaltioissa, erityisesti toki Kreikassa, sitten tuo terrorismin vaara koko Euroopassa, rajavalvonta ulkorajoilla ja myös sitten Venäjä pakotteiden vaikutukset. No niin, kymmenvuotinen ohjelmakausi eikä seitsemänvuotinen rahoituskehys eivät tietenkään tähän ole voineet mitenkään valmistautua, joten aika myrskyisät ajat kyllä nyt talousarvion suhteen tällä hetkellä ovat. Meillähän on 2000 15 työskennelty äh, vielä vanhojen hankkeiden pohjalta, esimerkiksi maatalousmaksut vuodelta 2014 ja sitten seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman maksut, vaikka itse asiassa oltiin jo uuden ohjelmakauden äh, kakkosvuodessa. Sitten äh, kun ajatellaan erityisesti rakennerahastoja, 10 prosenttia 464 miljardista eurosta vuoden 2015 lopussa olivat vielä auki äh, maksamatta ja tämä on tietenkin valtava ongelma. Sitten vuoden 2015 lopussa, lopussa äh, vain parikymmentä prosenttia viranomaisista oli jäsenvaltioissa nimitettynä ohjelmaviranomaisista, vaikka oltiin jo ohjelmavuodessa numero kaksi. Ja tämä saattaa aiheuttaa vieläkin suurempia ongelmia nyt nykykaudella, nykytukikaudella vuoteen 2020 saakka kuin mitä nyt tähän asti on edes havaittu. Tietenkin äh, näillä olosuhteilla on äh, vaikutuksensa kohesiopolitiikan maksuihin 2017, täytäntöönpano, äh, hittaus ja sitten tarve saada rahaa esimerkiksi pakolaiskriisin hoitamiseen ja muihin asioihin varmaan johtavat siihen, että jotkut jäsenvaltiot pohtivat kohesiopolitiikan uudelleen Äh, ohjelmointia ja tähänkin meidän täytyy voida vastata. 2015 vastuuvapaus liittyy tosiaan ennen kaikkea vanhoihin ongelmiin ja tästä syystä se, että että eh, nyt virhetaso on laskenut, jää hiukan näiden ongelmien varjoon, mutta sehän on luonnollisesti myönteinen asia. Esimerkiksi maatalouden, maatalousmaksujen alalla virhe taso on laskenut huomattavastikin, mutta toisaalta sitten taas ensi vuonna on ehkä odotettavissa uusia ongelmia kuin viherryttäminen ja muut uudet menettelyt ja uudelleen kohdistetut maatalouspolitiikan toimet astuvat kunnolla voimaan ja, ja tulevat sitten edunsaajien pöydälle hoidettavaksi. Luonnollisesti ollaan riippuvaisia jäsenvaltioiden yhteistyöstä, jäsenvaltioiden hallinnosta ja meidän tuleekin varmaan kiinnittää huomiota siihen, että virheiden ennaltaehkäisemisvastuu on ennen kaikkea jäsenvaltioissa ja, ja, ja niiden jäsenvaltioiden sekä edunsaajien yhteistyössä, jotta todella käytettävissä olevat varat käytetään säännönmukaisesti sekä tavoitteellisesti Talousarviomme on ehkä yhä sirpaloituneempi. Kaikkein merkittävin Junckerin komission hanke, kasvu- ja työllisyysohjelmat, ESIRin, investointirahaston kautta, niin ESIR sinänsä ei muodollisesti ole meidän ää, äh, talousarviovalvontamme alainen asia, oikeastaan vain sen takurahasto on, ja tähän mennessä ei ole äh, näitä takuita vielä äh, kertaakaan tarvittu. Talousarviovalvontavaliokunta on vaatinut esirin toimintakertomusta, toimivuuskertomusta ja komissiolta olen kuullut, että 100 miljardia euroa investointeja on esirin kautta mahdollistettu ja tätä kautta luonnollisesti luotu työpaikkoja sekä kasvua. Ja tämä on ilahduttavaa. Tosin, tosin arviointi on edelleen kyllä välttämätön ja sitä tarvitaan jo yksinomaan esirinne jatkonkin kannalta. Ja olen sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen tulisi arvioida esir ja pyytäisinkin, että tilintarkastustuomioistuin mm, johto, tai kiittäisin tilintarkastustuomioistuinta sitä, että se johtopäätöksissään näitä eri rahoitusvälineitä itse asiassa arveli. Kiitokset. Kiitokset Zeller, ehdotan, että Leene vastaa puheenvuoronne ja tämän jälkeen sitten äh, sana on vapaa jäsenille ehkä kolme, neljä kerrallaan. Leene, olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos äh, Sela. Niin voin tietysti vahvistaa ensinnäkin sen, että 3,8 prosenttia on nyt tämä taso ja alle 4 prosenttia. Ajattelen arvioitua virhetasoa. Tämä tietysti on myönteinen kehityssuunta, mutta samaan aikaan on kiinnitetty huomio siihen, että siinä, miten arvioitu virhetaso on laskettu, siinä on melkoista matemaattista toleranssia, ja jos nämä ottavat huomioon plus minus 1,1 prosenttia, joka liittyy tähän koko pakettiin, joten 95 prosentilla varmuudella voidaan määrittää tämä jolloin siinä on 4,4 ja 3,8 osalta suurin samalla alueella, joten kai voisi sanoa teille, että todella on tapahtunut parannusta, mutta kehityssuunta vuosien kautta näyttää nyt olevan sellainen kuin miltä näyttää nyt tämä täydentävänä kommenttina. Sitten kommentit, joita kollegat Sela esitti, ehkä voisimme sanoa, että mekin näemme tämän hiukan skeptisesti, koska on yhä lisääntyvää kehitystä siihen suuntaan, että käytetään ohjelmia monien vuosien ajan ja silloin tapahtuu viivästyksiä näihin liittyvien varojen maksussa, eli N plus 1, N plus 2, N plus 3. Nämä kaikki N plus X ongelmat luovat lisäongelmia varojen rahavirassa ja tietysti nämä ovat sitten syynä tähän kehitykseen. Sama koskee myöskin muihin uusiin rahoitusvälineisiin, rinnakkaisrakenteisiin sekä järjestelmiin. Kaikkiin asioista täällä on puhuttu, miksi esir. Ja siinä mä ymmärrän, että on poliittisia on poliisia tarpeita, joista tämä on syntynyt, mutta samaan aikaan on nähtävä, että ei pidä unohtaa päämäärää. Viime kädessä nämä kaikki oli saatava, oli saatava saman katon alle. Olemme nähneet täällä tässä talossa, että budjettivaliokunnassa, ei siis talousarvion valvontavaliokunnassa, vaan budjettivaliokunnassa puheenjohtaja laati asiakirjan, josta näki, miten erilaisia järjestelmiä on erilaisten eurooppalaisten hankkeiden rahoittamisen ja otsakkeena oli budjettien linnunrata. Ja tämä ei ole välttämättä suinkaan väärin todeta tällä tavoin pitää olla tavoitteena saada tämä tulos aikaan tämä varma kattavu yhdessä yössä, tämä asia kokonaisuus, mutta siitä saataisiin kaikki yhteen pakettiin. Ja minä uskon, että ehdotus, joka koskee varahoitoasetusta, on askel tähän suuntaan, jolla nämä ongelmat saadaan paremmin hallintaan. Esiristä sanoisin, että kollega Lazarus voisi hiukan puhua siitä, mitä meidän talossamme tämän asian osalta tapahtui Hän ei ole pelkästään vuosikertomuksen osalta esittelijä. Meillä tilintostuomioistumessa hän on viidennessä jaostossa, joka tällä hetkellä valmistelee lausuntoa esiristä. Ehkä teidän luvallanne voisin antaa hänelle puheenvuoron. Thank you. My chamber, chamber. Kiitos. Minun kamarini kamari 5. Sen temaattinen fokus on EUn rahoittaminen. Aina työssämme EFSI on yksi tekijä. Me pyrimme tuottamaan kolme tuotetta lähiviikkoina. Tai vuoden sisällä. Lokakuun lopussa tilintarkastustuomioistuin hyväksyi tiedonannon EFSin laajentamisesta. Tämä on hyvissä ajoin, jota auttaisimme keskusteluissa, jota teillä on tuon asetuksen hyväksymisen suhteen. Tulemme myös antamaan lausunnon komission arviosta, joka, samoin kuin asetus, on tulossa tammikuun alussa. Pärimme myöskin toimintatarkastuksen tekemiseen ja erityiskertomuksen julkaisuun EFSistä. Kiitos. Okay, thank you for those, uh... Kiitokset näistä puheenvuoroista. Niin kuin sanoin, uh, mm, annan tässä kolme neljä puheenvuoroa jäsenille. Ensimmäisenä uh, Lavajovaa, koska hän joutuu poistumaan hänen jälkeensä Sarvamaa sekä Pirinski. Uh, Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos kollega ja vielä kerran kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle sen tekemästä 2015 vuosikertomuksesta. Tämä oli todella kiinnostavaa lukemista minulle, kun olin viime vuoden esittelijä itse. Tässä kyllä näitä muutoksia ja myös uusia trendejä, suuntauksia saatoin nähdä. Viime vuonnahan tilintarkastustuomioistuin teki pilotti kokeen liittyen 2020 strategian hankkeisiin sekä rahoitustukeen ja nyt aiotte jatkaa tätä. Millä aloilla 2015 vuosikertomuksessa teitte näitä tarkasteluja suoritusperusteisuuden, toiminnan perusteisuuden suhteen ja voisitteko kertoa, että miltä osin niitä aiotte myös jatkaa? Eli hiukan substanssia, kiitos. Sitten varapuheenjohtaja Georgieva. Mehän olemme paljon jo keskustelleet teidän toimistanne vuoden mittaan. Te olette todella kehitellyt konseptin siitä, että budjetissa tulee nyt keskittyä tuloksiin. Mitkä ovat odotuksenne seuraavalta vastuuvapauskierrokselta? Kun ajatellaan 2015 toimen vuosikertomusta, niin voisivatko sen tulokset äh, olla käyttökelpoisia tämän teidän vaatimanne tuloksellisuuden vahvistamiseksi niin, että saadaan aikaan äh, todellista lisäarvoa. Ja viimeinen kysymykseni, mitä komissio aikoo tehdä vähentääkseen mm, komission sekä välikäsien virhetasoa entisestään? Mahtaisiko olla niin, että yksinkertaistaminen on se tie, jota tulisi kulkea. Kiitos. Kiitokset sitten Sarvamaa. Thank you, Chair. <clears throat> Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Herra presidentti, kiitos. On, ensiksi onnittelisin teitä nimityksestänne ja oikein hienoa nähdä teidät jälleen tuolla puhujakorokkeella. Tämä on merkittävää. Kiitäisin teitä myöskin esityksen selkeydestä. Se oli todella virkistävä. Ja toivottavasti tämä ei ole toiveajattelua, eikä se varmaan olekaan. Että tässä tuntuu vähän että olitte suorapuheinen, kun puhuitte erityisesti virheistä ja niiden korjaamisesta jäsenvaltiossa. Minä olen erityisen kiinnostunut kahdesta asiasta. Olen aina ollut ja tulen olemaan vastineita rahalle ja maakohtaiset tiedot tai, tai maantieteellinen jakauma. Meillä on pieni konkreettinen kysymys. Esityksessäni sanoitte, että tarvitaan aitoja kannustamia, jotta saataisiin rahalle vastinetta. Olisi hyvä, jos menisitte vähän syvemmälle. Antaisitte pari esimerkkiä siitä, mitä ajattelette. Lopuksi en voisi olla enempää samaa mieltä sen kanssa, että muutokset täytyy saada nopeasti aikaan. Sillä kello tikittää. Tehdään, saadaan tämä aikaan yhdessä. Kiitokset Petri. Sitten edustaja Pirinski. Kiitos puheenjohtaja. Ja herra presidentti Saanen yhtyä niihin, jotka on, ovat toivottaneet teille menestystä tässä asemassanne. Ja tuo menestys tietysti tulee olemaan osa sitä, miten saamme aikaan parannuksia yhteisin ponnistuksen niin, että vastaamme kansalaisten kysymyksiin siitä, miten varoja käytetään. Haluaisin korostaa vain sitä, minkä otitte esille tällaisena yleisenä huolenaiheena, niin joka on kansalaisten luottamus. Ja tässä on kolme asiaa, joihin lyhyesti haluaisin puuttua. Yksi on täsmälleen juuri se, että keskitytään virhetasoon. Uskotteko, että kansalaiset ymmärtävät, mikä on virhetaso? Täällä tässä valiokunnassa me olemme käyneet tällaista jatkuvaa keskustelua ja minun kantani on ollut aina, että se, että yksinomaan keskitytään virhetasoon ja petoksiin ja siihen, että tehdään hyvin korostettuja esityksiä asiasta ja ilmastaan huolenaiheita, se minusta saattaisi osaltaan liittyä siihen, että luottamusta on menetetty, koska on menetetty tällainen yleiskuva – virhetaso on alle 4 prosenttia, mikä merkitsee sitä, että 96 prosenttia on virheetöntä. Ja meidän pitäisi antaa tasapainoinen, analyyttinen ja vastuullinen kuva kansalaiselle siitä, miten varoja käytetään, mutta sellainen kuva, jossa ovat kaikki ulottuvuudet. Ja minä kysyisinkin, voisitteko miettiä sitä, että tämä kolmas avainkysymys, lisäarvon kysymys, voisi olla ykköskysymys Minusta kansalaiset olisivat kiinnostuneita saamaan tietää, mikä todella on se lisäarvo, jota on saavutettu silloin, kun me puhumme EUsta. Ja tässä olisin hyvin paljon teidän kanssanne yhtä mieltä siitä, mitä totesitte, että ensimmäinen ongelma on se, että on korrekti raportointijärjestelmä. Me voimme keskittyä asioihin maakohtaisesti, mutta maat ovat tekemisissä hyvin erilaisten raportointien kanssa, koska suuret maat raportoivat hyvin äh, harvoista asioista. Sen sijaan taas uudemmat, jotka ovat hyvin hermostuneita siitä, että heitä syytet, niitä syyttää siitä, että Venäjät käytä varoja kunnolla, ne raportoivat äh, joka ikisestä pienemmästäkin virheestä. Ja tässä mielessä kohta kaksi, te totesitte, että on tärkeää, että voidaan ennakoida äh, rahavirtaa. Ja tässä näette sen, että budjettikysymys pitäisi nähdä tällaisena tässä pitäisi tarkastella kattaminen, että kysymys on tällaisesta uudesta linnunradasta, ja tällä, tässä linnunradassa on varmastikin uusia tähtiä näillä erityisrahastoilla ja muilla toimilla. Ehkä on myöskin mustia aukkoja tässä linnunradassa. Ja tämä on minusta hyvin kattava haaste. Meidän pitäisi saada selkeä kuva siitä, miten budjettia toteutetaan. Ja me todella luotamme siihen, että tietotustumistuin tekee hyvin analyyttisen arvion tästä kokonaiskuvasta. Sitten nämä rahoitusvälineet. Herra Zellerkin puhui niistä ja esiristä. No, meillä on puolivälin tarkastus. Saattaa olla, että on ohjelmia, jotka on perittyjä, uusia ohjelmia, mutta tämä oli asia, josta päätetään nimenomaan tämän puolivetarastuksen yhteydessä. Ja viime kädessähän meidän täytyy nähdä, mitkä ovat ne välineet, jolla saadaan tehtyä se, mitä sopimuksissa vaaditaan. Neljä vapautta, sosiaalinen markkinatalous, jossa on sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Ja jos on kysymyksiä, niin niitä on varmastikin enemmän kuin yksi. Kiitokset Pirinski. Haluaisiko Leena vastata nyt näihin kolmeen puheenvuoroon? Kyllä, mielelläni. Kiitokset. Varmaankin Lasaro vastaa tuohon ensimmäiseen kysymykseen, mitä tulee horisontti 2020 sekä testaukseen, mutta minä voisin vastata kahdelle muulle. Sarvamaa, tämä Geographical Insight, johon te viittasit, sitten ja minkälaisia kannustimia voidaan tarjota niin, että tämä rahalle vastinetta ajatus saadaan äh, läpi ja toteutumaan, niin ensinnäkin viimeisten kahden vuoden aikana me olemme tämän työn jo aloittaneet parlamentinkin toivomuksesta ajalla Senderin mietinnössä tuolloin aikoinaan 2014 vuoden alussa, että tulisi eh, lisätietoa tietyistä maantieteellisistä alueista tai jäsenvaltioista. Me, ja sen sanon nyt kyllä suoraan, me emme pysty erityisiä eh, virhetasoja eh, jäsenvaltioista välittämään tämä ei ole teknisesti mahdollista, koska kun me näitä pistokokeita teemme, niin niiden määrä ei ole riittävä varman tiedon välittämiselle. Mutta tietenkin se tieto, mitä meillä on, voidaan julkaista. Se ei ehkä ole tilastollisesti täysin varmaa tai matemaattisesti täysin varmaa, mutta onhan se nyt suuntaa antavaa. Ja näin voimme tietenkin sitä käyttää myös muihin Mm, tarkoituksiin. Ja no näin oikeastaan olemme jo tehneetkin vuodesta 2014 alkaen. Kysymys liittyy siihen, mitä Pirinski sanoi. Sanon tämän nyt ehkä juuri siis virhetason tulevaisuus. Tähän vielä yksi asia ennalta. Kun katsoo taaksepäin ja katsoo, mitä olemme saavuttaneet viimeisten 20 vuoden aikana, kun ajatellaan tätä käyttämäämme eh, mm, metodiikkaa, niin onhan tämä nyt aikamoinen menestystarina. 90-luvulla nimittäin Meillä ei ollut sisäistä todella toimivaa komission valvontamekanismia ollenkaan. Tuolloin numerotietoja virhetasoista ei julkaistu, mutta oli aloja, ja sanon tämän nyt suoraan tässä, <laughs> aloja, joilla virhetaso oli yli kymmenen kaksinumeroisia lukuja. Ja tämä on kyllä toden totta muuttunut. Tilanne on huomattavasti parempi ja komissio on, mielestäni komissiolla on hyvin toimiva eh, sisäinen tarkastusjärjestelmä. Vielä emme ole Eh, täydellisesti siinä tilanteessa, johon haluamme, mutta eh, todella siis pitkällä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä eh, edistys on ollut huomattavaa ja oikean suuntaan ollaan menossa. Viime vuosilta ehkä voidaan havaita, että mitään olennaisia muutoksia ei ole enää tapahtunut. Kun ajatellaan nyt tätä hienosäätöä, niin silläkin on omat rajansa ja sisäisesti meidän täytyy nyt sitten keskustella siitä, miten vuosikertomusta uudistamme ja sopeutamme sitä uusiin haasteisiin tilintarkastustuomioistuin on tästä nyt jo keskustelun käynnistänyt, mutta kyse on vasta tällaisesta aivoriihestä. Ideoita heitetään nyt ilmaan ja jossain vaiheessa meidän täytyy sitten valmistella strategia-asiakirjaa. Ja sitten käymme sisäistä keskustelua sen pohjalta ja luonnollisesti tämän jälkeen käydään sidosryhmäkeskustelua. Se on meidän aikataulumme ja sen voin tässä teille nyt kyllä jo tosiaan sanoa. Ja, äh, äh, sitten nähdään, että minkälaiset uudistukset ovat mahdollisia, mitkä eivät, ja kaikki nämä tietenkin toteutetaan sitten sidosryhmien kanssa yhteisymmärryksessä. Me olemme kyllä täysin tietoisia näistä ongelmista ja siitä, että välineitä on kehitettävä jatkossakin ja näin teemme. Siitä nyt ei ole kahta kysymystäkään mitenkä ensi vuonna. Varmaankin jotain uudistuksia on sittenkin siihen mennessä jo saatu aikaan, mutta yksityiskohtia emme tietenkään vielä tiedä. Jälleen puhuitte läpinäkyvyydestä ja näistä erilaisista rinnakkaisista Ähm, talousarviorakenteista sekä äh, kassavirtaongelmasta. Me tiedämme ongelman, mutta emme oikein sitä vielä pysty ratkaisemaan. Poliittinen ratkaisu on hankalaa, kun meillä on MFF, monivuotinen rahoituskehys, joka on lyöty lukkoon seitsemäksi vuodeksi, mutta kun maailma muuttuu, tulee uusia haasteita ja kun tulee uusia toivomuksia ja uusia vaatimuksia, niin nykyvälineillä, käytettävissä olevilla välineillä niitä ei pysty ratkaisemaan ja sitten tarvitaan uusia välineitä, mutta ei saa kuitenkaan unohtaa ongelmaa ja tavoitetta, eli sitä, että syntyy vaara, syntyy riski tämän, tämän läpinäkymättömyyden ja sameuden vuoksi, niin että ei saa unohtaa sitä, mikä on lopullinen tavoite, että saamme kaiken yhden yhtenäisen katon alle, jotta valvonta on mahdollista. Sitten miten tätä saatavaa lisäarvoa voitaisiin vahvistaa? Tilintarkastustuomioistuin jo vuosia sitten on tämän työn aloittanut, mutta älkäämme yksin omaan keskittykö vain sääntöjen kunnioittamiseen. Täytyy katsoa myös suoritusperusteita, eli että onko lopputulos toivottu ja onko lopputulos menestys. Eli onko aie toteutunut niiden aie, jotka alkuperäisen päätöksen ovat tehneet. Ja jos me tämän ehkä muistaisimme paremmin kuin tähän asti kenties, ja jos voisimme jotain mittausjärjestelmiä kehitellä, niin uskoisin, että tämä voisi hyvinkin olla väline, jolla lisäarvoa saadaan vahvistettua, koska sitten voidaan ikään kuin tunnistaa, että jaaha, tässä ei pelkkä suori, suorite riitäkään, täytyy parantaa myös toista puolta, mutta mutta toisaalta ei saa myöskään vain tuijottaa sääntöjen kunnioittamista. Esimerkiksi vuosikertomuksessa voimme aivan varmasti tätä ulottuvuutta vielä vahvistaa ja tämäkin liittyy näihin meidän sisäisiin pohdintoihimme uudistuksista. Mutta tämä liittyy muihinkin toimielimiin luonnollisesti, ennen kaikkea komission, jolla on vastuu talousarvion hallinnoimisesta ja sisäisissä pohdinnoissaan komissionkin täytyy vahvistaa näitä, näitä valvontamekanismeja ja näin voidaan saada lisäarvoa nyt pyytäisin, että Lasaro vielä luvallanne mm, täydentää tuota vastausta varjoesittelijälle. Thank you. Kiitos. Me katsomme suorituskykyä erityiskertomuksella ja viimeisten parin vuoden aikana olemme keskittyneet niihin myös vuosikertomuksissa. Luvussa kolme jossa puhutaan siitä, mitä saadaan tuloksia EU-budjetista. Me puhumme keskeisistä EUn toimista. Viime vuonna kysymys oli Eurooppa 2010, nyt on tällä kertaa vuodessa horisontti 2020, mitä tulee horisontti 2020. Olemme todenneet, että komissio vain rajallisesti pystyy raportoimaan ja seuraamaan eh, horisontti 2020 ja sen fokusta se johtuu siitä, että ei ole selkeyttä kymmenestä poliittisesta tavoitteesta EU 2020 12, Viimeisten parin vuoden aikana pilotti toimessa me olemme raportoineet suorituskykyyn liittyvästä toiminnasta hankkeissa, joita olemme tarkastuneet äh, siinä, että katsomme, miten tapahtuu virhetasoa ja nämä on otettu osakkeessa kaksi, jotka liittyvät kohesioon ja maatalouteen. Me pyrimme edelleen parantamaan tätä ja haluaisin myös äh, vastata herra Pirinskille, joka puhui siitä, että maantieteellinen äh, näkemys saattaa vaikuttaa siihen, että jotkin jäsenvaltiot päättyvät huonompaan asoon, sillä tällainen maantieteellinen tuntemus eh, ei vaikuta transaktioihin, siis se ei liitty virhetasomme. Katsomme sitten, tätä pidämme yhtenä mahdollisuutena. Emme tässä vaiheessa voi sanoa ehdottomasti minkälaisen maantie... We, um, evaluate the available options. We will discuss them. Mä, maantieteellisen tiedon osalta en tiedä, tästä, mm, tämä suorituskyky tullaan myöskin puuttumaan maantieteellisen tiedon kannalta. Mitä sitten tulee tähän suorituskykyyn vuotuisessa hallinnollisessa toimintakertomuksessa joita emme ole saaneet ajoissa ennen kuin hyväksymme tämän vuosikertomuksen. Me olemme ottaneet siis huomioon, mutta tulemme julkaisemaan näitä koskevan kommentin ennen kuin tämä vastuvapausprosessi käynnistyy. Komissio raportoi, että edistyskehityksen ja tutkimuksen kysymyksessä on ollut pettymys. Ja komissio myöskään ei vielä täysin arvioinut puiteohjelmaa, siis seitsemättä puiteohjelmaa, mutta me keskitymme näihin kysymyksiin ja tulette näkemään parannusta näissä suorituskyvyn kysymyksissä tulevina vuosina. Ennen kuin äh, edustaja Lavajova poistuu, ehkäpä Georgieva voisi vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Um, uh, Paljon kiitoksia. Palaisin muihin kysymyksiin ja asioihin, jotka äh, vastasin Laviovalle. Ensimmäinen kysymys, vastuvapauden myöntäminen 2015 ja odotukset. Ja sitten poliittinen poliittisia tavoitteita pitää muuttaa enemmän toiminnalliseksi tavoitteiksi. Näitä voimme seurata budjetin prioriteetteja paremmin. Toiseksi tämä pätee erityisesti Junckerin tavoitteet, Eurooppa 20 tavoitteet ja Horisontti 2020 tavoitteet. Että voimme selkeyttää suhteet niiden kesken. Tämä tuli esille viime vuoden vastuuvapauden myöntämisessä ja toivomme voimme jatkaa sen parissa tänä vuonna. Kolmanneksi ää, toimintatarkastuksen käsitteitä, tulos, mittausta, vaikutuksellisuutta. Meidän täytyy olla selkeämpää terminologiaa ja soveltaa tätä meidän dokumentoinnissamme kauttaaltaan. Ja neljänneksi on erittäin tärkeää, että parannamme raportointia – ja kertomusten esittelylaatua. Tänä vuonna otimme erittäin tärkeän askeleen tämän, tämän integroidun rahoitusraportoinnin paketin. Raportit, jotka ovat olleet hajallaan, on nyt niputettu ja vastaavat äh, palapelikysymyksiin. Minne rahat menevät? miten suojelemme niitä, niitä ja miten estämme virheitä väärinkäyttöä. Haluaisin, että tämä, että tämä merkittävä askel eteenpäin todella vakiintuu. Ja että ihmiset saavat tietoa tavalla, jotka on helppo sisäistää. Virheastien alentamisen suhteen, mitä me emme tehdä? painotan, enkä voi painottaa sitä liikaa, että opitaan läksyt, tämmöisellä siirretään maksattamisesta tähän oikeutuksen arviointiin. Painotamme keskeyttäminen kunnolla ja varhain, niin että se vaikuttaa myönteisesti virheasteeseen. Investoidaan enemmän kansallisten viranomaisten koulutukseen, jotka työskentelevät ohjelmien parissa. Ihmiset täytyy ottaa toimimaan – järjestelmään toimivuuden varmistaminen, oikeellisuuden varmistaminen. Ja jos joku menee pieleen, kerätään varat takaisin, palataan budjettiin. Tätä tietää etenemme. Ja, ja tulemme jatkamaan sitä, mitä olemme kaksi vuotta tehneet nyt. Jatkamme yhteistyötä herra Lazarov ja hänen kammarinsa ovat olleet meille erittäin tärkeitä ainoastaan kertomalla, mi- mihin he puuttuvat. Ja sitten ollaan puhuttu tilanteesta vuoden kuluessa, olemme sitä kovin kiitollisia. Kiitokset. Seuraavaksi De Jong. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin minultakin onnittelut Leenelle hänen uudessa toimessaan tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä. Toden totta, täällä parlamentissa olemme hyvin kiitollisia Eh, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista. Ne tarjoavat kyllä meille työllemme erittäin hyvän pohjan. Tämä vuosikertomus on mielestäni hiukan sellaista eh, kissaa kiertää kuumaa puuroa tekstiä. Ei tässä oikein mielestäni ole mitään eh, hirveän selkeää. Saamme sellaisen kuvan, että komissio oikeasti valtaan aika hyvin hoitaa sisäiset hallintomenonsa, mutta että ongelma on jaetussa hallinnossa ja sen kautta sitten jäsenvaltioissa. Eli että virheet ja epäsäännönmukaisuudet syntyvät siellä jossakin muualla. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tässä ollaan nyt tultu ikään kuin tien päähän. Ja mm, se, että sanotaan, että niin, jos liikaa nyt virheitä korostetaan, niin saadaan hiukan väärä kuva, vaan että näin ehkä vahingoitetaan luottamusta Euroopan unioniin entisestään. Mutta kyllä kansalaiset ovat aika kriittisiä ja Alankomaissa omassa kotimaassa, niin kyllä myös Alankomaiden hallituksen menoja tarkastellaan kyllä hyvin, hyvin isolla suurennuslasilla, siis niin toimittajat kuin kansalaisetkin pitävät kyllä tilannetta silmällä tiukasti. Ja toki me voimme täällä pohtia ehkä muita menettelytapoja, metodeja, mutta Euroopan unionin hankkeet tietyissä jäsenvaltioissa eivät kyllä toden totta mutta toimi säännön mukaisesti. Ja kyllä tämäkin täytyy voida sanoa ääneen. Tilannetta on parannettava ja näin, että täällä nyökkäillään. Eikö se nyt ole meidän yhteiskunnallinen tehtävämmekin? Ja kun katsoo eri toimijoita, mm, jäsenvaltioita, niin parlamenttinahan me olemme pyrkineet käynnistämään vuoropuhelun öö, mm, pysyvien edustajien kanssa, suurlähettiläiden kanssa. Se ei ole kyllä koskaan onnistunut, ei, ei millään tasolla. Ähm, ei, ei ole mandaattia ja ei, ei, ei onnistu, niin sitten näin, meillä ei oikein ole vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Emme saa sitä käyntiin halustamme huolimatta ja parlamentissakin on mm, muutoksia käynnissä ja me olemme vastuussa vastuuvapauden myöntämisestä. Me olemme budjettivallan käyttäjä ja jäsenvaltiot eivät voi kääntää selkäänsä Euroopan parlamentille. Niiden täytyy tehdä meidän kanssamme yhteistyötä tilanteen parantamiseksi. Toinen seikka, komissio. Ja kyllä tämä tilintarkastustuomioistuintakin hiukan ehkä koskee. Mm, totta, että varapuheenjohtaja Georgieva sanoi, että sääntöjen yksinkertaistaminen on oikea eh, lähestymistapa. Eh, hyvä, niin kyllä varmasti, mutta kun katsotaan uusia rahoitusvälineitä ja niihin liittyviä eh, haasteita, esimerkiksi lainoitus investointipankin kautta, vuotta ja niin edelleen ovat asioita, jotka on alistettava Euroopan parlamentin valvontaan joka tapauksessa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa, vuosikertomuksessa ilmenee, että jäsenvaltiot toistavat samat virheet vuosi vuodelta. Esimerkiksi maksetaan maataloustukia eh, muulle kuin maataloudelle. No ei, ei, ei e, e, tällaista voida hyväksyä. Kyllähän tällaiset virheet nyt on helppo tulisi olla helppo poistaa. Ja, ja sitten sisäasian pääosastojen pääosaston kanssa ollaan puhuttu oikeus- ja sisäasioista, uudesta rahastosta, ähm, No, mutta ihmiset eivät, tai siis edunsaajat eivät ole tottuneita saamaan äh, tukea EUlta, joten äh, täytyy ymmärtää, että sitten virhetasokin on hiukan korkeampi. Italiassa esimerkiksi rajavalvonnalle tarkoitetut varat käytettiinkin sisäiselle poliisilaitokselle, jolla ei ole rajavalvonnan kanssa mitään tekemistä. Minun mielestäni tämä on ihan, ihan puhdas petos eikä mitään muuta. Ei tällaista tule hyväksyä. Ja olen varma siitä, että komissio ja myös tilintarkastustuomioistuin ähm, kun virheitä tapahtuu, niin teidän tulisi huomattavasti useammin epäillä petosta kuin mitä teette tällä hetkellä. Teidän tulisi huomattavasti kevyemmin perustein mielestäni ottaa olla mukaan tarkastelemaan näitä niin kutsuttuja virheitä, jotka pikemminkin ehkä ovat petoksia. Kyllä, kun ajatellaan esimerkiksi hankinta, julkisia hankintoja ja niihin liittyviä sääntöjä, niin kyllähän nämä säännöt ovat yksinkertaistuneet huomattavasti, joten uskon kyllä, että että liika ymmärtäväisyys on äh, väärä lähestymistapa virheiden suhteen. Usein on kyse petoksista. Sitten Euroopan parlamentti. Äh, itse olen Euroopan parlamentin äh, vastuuvapauden esittelijä ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa näen, että kun puhutaan vaikkapa poliittisista puolueista ja niiden hankinnoista ja menoista, niin kyllä tässä tilintarkastustuomioistuimen mukaan tulisi vahvistaa meidän valvontaamme ja olen itse täysin, täysin samaa mieltä. Ja kyllä jopa tälle valiokunnalle eh, valvo, valvominen on hankalaa, joten eh, ja kysyisinkin tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä, eh, että mitä tarkalleen ottaen, mitä ideoita, ajatuksia tilintarkastustuomioistuimella tämän suhteen olisi. Kiitos. Thank you. Kiitos kiitokset. Jinetski äh, seuraavaksi ja sitten Stas. Thank you much indeed, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut herra Leenelle, entiselle kollegallemme, entiselle Euroopan parlamentin jäsenelle, hyvin tärkeästä nimityksestä ratkaisevaan tehtävään – herrat Sellerin ja Lepirinskin tekemät johtopäätökset ovat myöskin samoja johtopäätöksiä, joita minullakin on, ja siksi puhunkin lyhyesti. Vuoden 2015 maksumäärä, joihin virhetaso on 3,8 prosenttia, mikä selvästikin on parannusta, mutta siitä huolimatta, siitä huolimatta se on kynnyksen yläpuolella. Tärkeää on se, että odotamme rahavirta ennustetta komissiolta, kuten herra Lini totesi, joka kattaisi seuraavat 70 vuotta. Tämä tieto on myös näissä aineistoissa, jotka olette meille jättänyt. Jos me katsomme tätä en, jos meillä olisi tällainen ennuste, silloin olisi helpompi ennakoida tulevia maksuja, mutta Euroopan komissio ei vielä ole tällaista ennustetta toimittanut. Kiitos. Sitten edustaja Stas. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Minäkin haluan poliittisen ryhmän nimissä onnitella Leena ja tilintarkastustoimistoimen presidentin eh, toimesta tästä nimityksestä. Ja haluan todella lämpimästi kiittää 28 tilintarkastustuomioistuimen jäsentä ja tietenkin heidän avustajiaan tästä tänään esitellystä vuosikertomuksesta asiakirjasta. Tämäkin asiakirja on muuttumassa, äh, kun verrataan tilintarkastustuomioistuimen aiempiin äh, vuosikertomuksiin. Ensinnäkin eurokriitikoille, euroskeptikoille äh, maan osassamme sanoisin seuraavaa. Tarkoitan tällä nyt Jykipia, Front Nationalia, De Wildersin puoluetta Alankomaissa, AFDtä Saksassa, eh, hauskaa muuten, etteivät he ole paikalla täällä. Tämähän, tämähän tulisi olla heille korkea messu. Hyvänen aika voisivat oikein nauttia tästä kaikesta, näistä kaikista ongelmista, joita, ne, joita on. Mutta aivan epäilemättä saamme kyllä eurokriittisestä lehdistöstä huomenna lukea tästä. Olkaamme rehellisiä. Ne virhetasot, joita tilintarkastustuomioistuin täällä ää, meille esittelee, ei, kyse ei ole siis petostasosta, vaan kyse on virhetasosta. Muistuttaisin nyt rehellisyydestä tässä asiassa. Tilintarkastustuomioistuin itsekin toteaa, että 1200 tarkastuksessa noin yksi prosentti on aitoja aitoja petoksia. Ja nämä on ehdottomasti annettu Olafin tutkittavaksi ja Olaf tietenkin hoitaa nämä asiat sitten omien menettelyjensä kautta. Virhetaso 3,8 prosenttia, aika korkea. Edelleen tämä oli Georgieva ensimmäinen talousarvio, joka pohjautui aivan täysin Junckerin Timmermansin Georgievan komission toimiin, eli muistakaamme tämäkin. Ja me näemme, että mitä tulee maaseudun kehittämisrahastoon ja kalastusrahastoon 5,3 prosenttia virhetasoa, sosiaali- ja aluepolitiikka 5 prosenttia suunnilleen, maatalousalalla aika paljon virhettä, aika virheitä 15 prosenttia, muun muassa mm, näistä tulee sitten, tai virheistä tapahtuu Äh, kuljetusalalla ja niin edelleen. Joten äh, meidän esittelijällemme Zellerille tässä on kyllä ihan mielenkiintoista numerotietoa ja vastuuvapaus äh, ehdotuksessamme meidän täytyy toden totta tarkastella sitä, että miten paremmalla tavalla yhtäältä komissio, mutta toisaalta jäsenvaltiot voisivat kantaa vastuunsa. Ja olen hyvin, hyvin tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen tämänvuotiseen ehdotukseen. Minulla oli sellainen vaikutelma nimittäin, ja käytin tätä haku niin, että on tiettyjä tapauksia, jossa on tämä name and shame, eli että tässä ja tässä jäsenvaltiossa tehtiin tällaisia virheitä. Minun mielestäni tai on sellainen vaikutelma, että nykytilintarkastustuomioistuin on tässä hiukan tiukempi. Itse tarkastelin Unkaria. Unkarihan on tulilinjalla tällä hetkellä Euroopan unionissa, mutta me tiedämme, että maa saa 25 miljardia euroa eurooppalaista tukea 2014-2020 välillä. Ja tämä on siis per capita, eli No, tämä on suurin summa kaikesta 28 jäsenvaltiosta itse asiassa tuki, jonka unkarilaiset saavat. Ja minkälaisia virheitä siellä on? 177 sivulla 6,7 prosenttia. Ja sitten esimerkiksi ALV maksamatta. Sitten käytetään EU-rahoja uuden ulkoilmateatterin rakentamiseen. 182 sivulla tukia annetaan edunsaajille, joilla ei tätä oikeutta ollut. Sitten oli rahoitusvälikäsi, joka välitti tukia oman ryhmänsä ryhm, jäsenille. Hyvä, että tällaisia esimerkkejä kirjoitetaan tänne mustaa valkoisella. Ja tilintarkastustuomioistuin sanoo, että kyllä tätä tapahtuu myös Saksassa ja Italiassa, ei pelkästään Unkarissa toki. Mutta tällainen name and shame, sanotaan suoraan kenestä on kyse, niin mielestäni tämä on hyvä asia. Pannaan jäsenvaltiot seinään vasten. Puhutaan suoraan. Ja täällä parlamentissa yhteislainsäätäjänä meillä täytyy olla tiedot. Me tarvitsemme tiedot voidaksemme itse kantaa vastuumme, voidaksemme itse hoitaa tonttimme eh, eri poliittisissa ryhmissä, poliittisissa perheissä, eurooppalaisten poliittisten puolueidenkin kanssa, niin meidän täytyy esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta ja ihan konkreettisten eh, mm, eh, tietojen kautta osoittaa niille jäsenvaltioille, jotka syyllistyvät tällaiseen, että, että nyt loppuu. Sitten kun ajatellaan sitä, että rahat tulee maksaa oikein ja oikea-aikaisesti, tämä on tietenkin ihan totta, mutta kun ajatellaan sitten tätä, tätä rahaa, niin olen hyvin tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin kiinnittää tähän huomiota Lasaru esimerkiksi ja Leene. Jo molemmat ovat tänä aamuna tästä puhuneet ja, ja tässä nähdään, että jäsenvaltioissa tapahtuu näitä virheitä. Unkari, 239 sivulla esimerkiksi, kun puhutaan vaikkapa talouden uudistamisesta. Kuulema on toteutettu jonkinnäköinen tarjouskilpailu Unkarissa 16. joulukuuta ja Unkarin hallitus käyttikin tätä ikään kuin ensi, ensimmäinen hakemus kun tulee, niin se hyväksytään se. Ei tässä katsottu ollenkaan mitään, mitään suoritusta taikka toimintaa. Ja kolme päivää Kolme päivää tämän julkisen kilpailun avaamisen jälkeen niin jo viimeinenkin hanke oli hyväksytty. En tiedä mitä tämä on nepotismia, korruptiota, mitä ikinä, mutta kyllä aivan ilmeistä on, että Unkarin hallitus tässä valinnassaan ei piitannut yhtään mitään hankkeiden tarpeellisuudesta tai siitä, minkälainen suoritus niistä saadaan. Sitten kun puhutaan rahoitusvälineistä, niiden läpinäkyvyydestä, Lenne PowerPoint-esityksessään todella korosti tätä läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Tässä peräänkuulutetaan ja tätä peräänkuulutetaan myös Georgievalta rahoitusvälineitä käytetään yhä enenevässä määrin ja niitä rahoitetaan Euroopan talousarviosta ja oikeastaan niitä ei kylliksi, kylliksi valvota. Ainakaan tilintarkastustuomioistuimella ei ole kylliksi valvontamahdollisuuksia. Ja tämä on todellinen puute ja nyt meidän täytyisi toden totta katsoa, että mitenkä tätä saataisiin korjattua niin, että saadaan vastuuta asioihin. Kyllä varahoitusvälineet ovat korkean riskin välineitä ja toivomme, ettei mitään skandaalia pääse syntymään, koska usein on kyllä niin, että kun ei valvonta toimi, niin vaarana on sitten äh, vastuun pakoilu ja tämä saattaa kyllä sitten äh, johtaa huolimattomuuteen ja äh, väärinkäytöksiin. Joten eh, Zeller esittelijämme, jos voisimme kiinnittää rahoitusvälineisiinkin huomiota, niin uskon, että teidän mietintönne aivan varmasti voi saada myös meidän eh, vihreiden ryhmän tuen. Vielä kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle. Nyt voidaan, voimme kääriä täällä hihat ja uskon, että hyvinhän tämä sujuu. Kiitos. Thank you. Mr. Lina. Yeah. Kiitos. Aivan lyhyt kommentti ensinnäkin, mitä tulee tähän jaettuun hallintoon, shared management. Siitä voidaan ilahtavasti todeta, että virhetasot ovat lähentyneet alaspäin verrattuna yhteiseen hallintoon, joka koskee varoja, joita komissio itse hallinnoi. Eli tilanne on parantunut ja suunta on sama ongelmat, jotka liittyvät kansallisten hallitusten suhtautumiseen, siihen, miten niiden omiin menettelyihin voidaan puuttua. Minä tunnen tämä itse omalta ajaltani esiin jäsenenä tässä talossa. Se oli aina hyvin vaikeaa. Toisaalta suositus, jonka voisin antaa, on se, että on, että tarvitaan läheistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Tiedän, että budjettivalvontavaliokunta järjest, on valmistelemassa konferenssia ja tällaiset konferenssit voivat olla avuksi, jos oikeat ihmiset ovat paikalla. Hyvä, että herra Stas puhui tästä virheistä. Nimittäin virheet, joita me toteamme säännöllisesti, eivät ole mitään, tavallisesti eivät ole mitään petoksia. Kysymys on virheistä, jotka johtuvat mutkikkaista säädöksistä, jotka ovat laiminlyöntejä, joita tapahtuu ja nämä eivät kuulu tarkoitukselliseen tuhlaamiseen tai tarkoitukselliseen petokseen. Se ei merkitse sitä, että välttämättä rahat olisi ohjattu väärään suuntaan, vaan varat ovat kyllä menneet oikeaan paikkaan, esimerkiksi julkisen hankinnan yhteydessä, mutta silti jotakin tässä kilpailuttamisessa on mennyt vikaan, on syntynyt jonkinlainen virhe. Virhe ei tarkoita, tarkoita välttämättä tuhlaamista, tai petosta. Se merkitsee vain sitä, että ei välttämättä ole noudatettu sääntöjä. Sääntöjä tulee noudattaa. Ja asianmukaiseen tilinpitoon kuuluu se, että noudatetaan sääntöjä. Vaikka olisi toimittu hyvän tarkoituksen nimissä ja vaikutus olisi ollut hyvä, mutta siitä huolimatta täytyy noudattaa sääntöjä ja se on se, mitä me tutkimme. Tämä 1200 äh, pistokoetta ja niissä oli 12 tapausta, joissa meillä oli alustava epäily petoksesta. Alustava epäily, se ei merkitse sitä, että todella olisi kysymys petoksesta. Nämä on asiat, jotka pitää sitten juridisessa menettelyssä tutkia. Olaf tutkii asian, mutta kokonaisuudessa lähtökohta oli se, että ajatellen sitä, että on hyvin alhainen alustavan epäilyn kynnys, joka syntyy oikeudellisten määräysten pohjalta, johtaa sitten siihen, että tämä tapaus siirretään Olafille. Mitä sitten tulee näihin puolueisiin, niistä herra Lazaru voi puhua. Minun muistikuvani on se, että olennaisimmiltaan on kysymys nimenomaan virheistä, jotka liittyvät itseily kilpailuttamisiin, ja herra Lazaru voi varmasti kannattaa sitä tietoa. Me pyrimme edelleenkin tällaisen maantieteellisen tiedon, siis niin, että on täsmällisempää tietoa ja konkreettisia tapauksia. Tätä tullaan lisäämään. Seuraavassa vuosikertomuksessa tulette löytämään enemmän tietoja, löytämään enemmän konkreettisia viitteitä kuin nyt tästä vuosikertomuksesta, joka tällä kertaa on syntynyt huolimatta muutoksista, joita on tullut vuodesta 2014. Me tulemme enemmän painottamaan tulevaisuudessa myös tätä. Ja nyt herra Lazaru voi vastata tähän konkreettiseen kysymykseen, joka koskee tätä yhtä suositusta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Meidän hallintaa koskevassa luvussa vuosikertomuksessa suositus yksi sanoo, että Euroopan parlamentti arvioi olemassa olevaa kontrollikehikkoa budjettimäärärahojen kohdentamisessa, jotka menevät poliittiselle puolelle. Euroopan parlamentti tarjoaa myös parempaa ja suuntaviivoja vahvistetulla seurannalla, joka koskee luvanata sääntöä tai menee hyväksyntää ja hankita menettelyjä. Joten puutumme tähän vuosikertomuksessamme. Mutta jos sopisi, Herra on, on myöskin ilmaisut huolensa, että jaeton hallinnan tapauksessa jäsenvaltiot ovat myöskin äh, sekä suorituskyvyn että sääntöjen noudattamisen suhteen vastuussa. Hän on sanonut, että jotain pitäisi tehdä parannusten aikaansaamiseksi. On niin, että viimeisen parin vuoden aikana olemme vuosikertomuksessamme alleviivanneet siitä komission antamassa datassa, joka on jäsenvaltiolta tullut, joka koskee sääntöjen noudattamista. Ne eivät ole kovin luotettavia. Ne ovat alle meidän arviointiemme alla. Herra Lenne ja minä olemme sanoneet, että me haluamme tarkastella miten vuosikertomus tarjoaisi enemmän lisäarvoa. Meillä on keskipitkän aikavälin tavoite pari vuoden kuluttua. Oletan, että valitettavasti auditointinäyttöä. Me haluaisimme tehdä tarkistuksia, jotka johtaisivat siihen, että komissio ja jäsenvaltiot tuottaisivat luotettavampaa dataa sääntöjen noudattamisesta, oikeellisuudesta. Joten me olemme miettineet toimia tämänkin suhteen. Kiitokset. Seuraavat kolme puhujaa Valli, Ajala Sender ja Lope Fontani. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä vai voisinko sulkea puhujalistan näiden kolmen jälkeen? Eli nämä ovat sitten kolme viimeistä jäsenten puheenvuoroa. Ensimmäisenä Valli. Thank you. Ringrazio la Corte dei Conti per il... Eh, Minäkin haluaisin kiittää tilintostuomioistuinta kertomuksesta, jonka se meille on toimittanut. On aina mielenkiintoista lukea teidän kertomuksen, niistä oppii hyvin paljon. Haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanottiin tästä euroepäilystä, mutta euroepäilyllä on erilaisia syitä, on olemassa tiettyjä eturistiriitoja, on komission jäseniä, jotka ovat jossakin vaiheessa sekaantuneet jonkinlaisiin liiketoimiin, on erinäisiä syitä siihen, miksi ihmiset voivat olla euroepäilijöitä. No, tässä on nyt kysymys äh, hyvä politi- hyvästä politiikasta vastaan huono politiikka ja budjetin valvonnasta. Miten varoja käytetään paikan päällä ja miten niitä valvotaan? Tapahtuuko virheitä? Vähenteekö, väheneekö virheiden määrä ja minkälaisia hallinnollisia menettelyjä käytetään? tämä 3,8 prosenttia, jos sitä verrataan tähän kokonaissummaan, edelleenkin melko korkea summa. Tilannetta täytyy todellakin tarkkailla hyvin valppaasti. Ja pitäisi olla hyviä poliittisia käytäntöjä. Ja asioista pitää ilmoittaa myöskin paikallisille valvontaviranomaisille – nämä viranomaiset alueilla, esimerkiksi Italiassa ja Etelä-Etelässä ennen kaikkea, jossa käytetään paljon rakennerahastoja, ne ovat viranomaisia, jotka on nimitetty paikallisella tasolla, joten ne, jotka ovat mukana, toimivat näissä, toimivat näissä virastoissa tai ovat osa näitä viranomaisia, ovat läheisessä yhteydessä paikalliseen politiikkaan. Saavat täytettyä ehkä lomakkeet oikein lähetettyä ne komissiolle, mutta asiakkaiden edut, joita, joista kansalaiset valittavat, ne pysyvät salaisuutena. Tämä ei liity mitenkään Eurooppa-epäilyyn, vaan siihen, että varoja käytettäisiin mahdollisimman hyvin. Ja miten pitkälti jokin viranomainen on sovelias tehtävän hoitamiseen, ja jos hän on sovelias, niin silloin totta kai näiden varojen käyttö johtaa tuloksiin tai saattaa tietysti käydä niitä käytä vaikka sitä vaalikampanjassa, että joku valitaan uudestaan, mutta minusta on kuitenkin hyvä, että komissio nyt painottaa nimenomaan suorituskykyä ja tuloksia, koska se on oikeastaan ainoa tapa puuttua näihin ongelmiin nimenomaan juuri siksi, että tällaiset asiakas eh, edut, intressit ovat asia, joka on rakenteellinen ongelma, eikä koske pelkästään yksin Italiaa. Saksassakin on niin, että eh, poliitikot nimittävät eh, viranomaisia ja silloin monia asioita saattaa jäädä pimentoon tai on asioita, joista kansalaiset välttämättä eivät ole tietoisia, jos, joskin tietysti talouden suhdanteet Saksassa ovat tällä hetkellä huomattavasti parempia, mikä liittyy sitten yhtenäisvaluuttaan ja niin edelleen. No, tilanne on siis hiukan parantunut myöskin hallinnon tasolla, mutta meidän ei kuitenkaan pidä levätä laakereilla – meidän pitäisi ennemminkin pyrkiä arvioimaan nimenomaan suoritusta ja tuloksia ennen kaikkea esirin yhteydessä. Hankkeet, joita komissio, jotka komissio on hyväksynyt ja jotka muuten tullaan käsitellään myöskin täysistunnossa. Ja näissä ei ole välttämättä tätä lisäarvoa, Siinä asetetaan tiettyjä takuita EUn budjetista hankkeille, jotka ovat vaikkapa moottoritien rakentamisia ja vastaavia, joista voidaan kysyä, miten vihreät ylipäätään voivat esimerkiksi olla tukemassa tällaisia hankkeita silloin, kun on kysymys tietyistä rahoitusvälineistä, jotka tehtävät tiettyjen hankkeiden rahoittamiseen ilman, että on selvitettyä, selvitetty sitä, syntyykö lisäarvoa. Tässä siis rahoitetaan jotakin, missä ei ole selvitetty riippumattomuuskysymystä ja rahoitetaan infrastruktuureja, jotka jälkikäteen eivät sitten ehkä kannatakaan, jolloin raukeaa tai laukeaa tietynlainen julkisen tahon antama takuu. Ja tämä on asia, jonka ei pitäisi suinkaan olla merkityksen tilintarkastustuomioistuimen kannalta. Koska puuttuu tämä lisäarvo. Kiitokset sitten edustaja Ajala Sender. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Mm, sosialistien demokraattien nimissä minäkin haluan äh, onnitella teitä nimityksestänne. Teillä on toden totta äh, valtavasti tietoa äh, myös tätä Euroopan parlamentista ja tämä aivan varmasti auttaa meitä entisestään tämän työmme hoitamisessa. Samoin kiitokset Lasarolle. Tämä mm, on kyllä erinomainen tiimi, mikä teillä nyt on. Ja vastuuvapaus 2015 älkäämme unohtako metsää puilta nyt sen suhteen, sillä tässähän kyse oli rahoitus kehyksen uudistamisesta ja uudesta ohjelmakaudesta. Ja tämä on hyvin tärkeää muistaa ja te nyt luotte kannustimia parhaille käytänteille sekä sille, että saataisiin määriteltyä paras mahdollinen talousarvio ja että sitä ohjailevat säännöt ja määräykset johtaisivat mahdollisimman hyvän täytäntöönpanon ja tulokseen. Vuosikertomuksenne on oikein erinomainen ja tässä valiokunnassahan me eh, usein ajattelemme, että lasi on puoli tyhjä, eikä että se on puoli täynnä, mutta tekin tässä nyt rohka- rohkaisette eh, meitä. Ja kyllä se niinkin on, että ihan niin kuin jos lapsi tekee jotain, jonkun asian hyvin, niin häntä tulee siitä kehua. Ja minun mielestäni teillä on tässä nyt oikein hyvä lähestymistapa. Euroopan unionin näkyvyyttä ajatellen esimerkiksi juuri maatalouspolitiikassa, kohesiopolitiikassa parannuksia on saatu aikaan. Sisäisesti voimme toki sitten vielä käydä keskustelua ja todella ponnistella parannuksien aikaansaamiseksi. Mutta kyllä nyt täytyy tunnustaa, tunnustaa todella sekin, mikä on tehty hyvin ja edistynyt oikeaan suuntaan. Perustavanlaatuinen keskustelu Leene ja Lasaro varmaankin tulee käydä näistä korjauksista. Tilintarkastustuomioistuinhan usein haluaa, että niin korjauksien kautta suojellaan talousarviota. Komissio on tehnyt hyvin paljon, tämä täytyy tunnustaa. Nyt totta on, että tämän syklin päätteeksi tilanne on parempi ja Euroopan unionin talousarviota voidaan korjausten kautta totta kai mm, mm, suojella, mutta kun sitä ajatellaan jäsenvaltioita, jäsenvaltiotasoa, niin kun talousarviota korjataan, unionin talousarviota, niin tällöin ei välttämättä niinkään suojella sitten jäsenvaltioiden talousarvioita, koska äm, tässä äh, raha sitten vaihtaa omistajansa. No tässä kyse on tietenkin äh, laillisesta oikeudellisesta välineestä ja ähm, suhdanteetkin vaihtelevat ja muuttuvat. Mutta täytyy ehkä katsoa, että kun ajatellaan kansallisia talousarvioita, nehän kärsivät silloin, kun tällainen merkittävä korjausliike tehdään. Tämä tulisi ehkä muistaa. Aivan äh, ilmeistä on nyt se, että meidän täytyy näitä rahoitusvälineitä tarkastella. Niitä on jo yli tuhat ja mielestäni tilanne on kyllä aika hälyttävä koska kyse on kuitenkin tuista, joiden edun saajat että äh, täytyisi saada äh, tarkastelun alle, kun ajatellaan nyt vaikkapa tätä äh, rahaa, rahat laitetaan pankkiin tai toiseen tai useampaan pankkiin, niin sitten tilannetta on jo aika vaikea hallinnoida ja, ja valvoa erityisesti. Ja kun sitten ajatellaan esiriä, tarkoituksena on nyt saada liik- rahat liikkeelle, yksityinen raha liikkeelle, ja tämä on tietenkin ainut hyöty, mitä tätä kautta voidaan saada, mutta Hyvä niin, ja sitten eh, Horisontti 2020, kiitän teitä toden totta siitä, että nyt sitten vihdoinkin eh, suurennuslasilla tarkastelitte välinettä, joka on prioriteettiväline, tärkeä väline tulevaisuudelle ja ehm, mm, joka kattaa merkittävän määrän investointeja ja uusia teknologioita ja niin edelleen mutta jossa nyt kuitenkin virhetaso oli ollut kasvamaan päin. No tänä vuonna se nyt ja sitä, se, se jo hiukan hidastui tuo virhetasojen kasvamisvauhti, eli hyvä niin. No niin, niin kuin sanoin, lapsiakin täytyy, täytyy, heillekin täytyy antaa tunnustusta, kun jotain tekevät hyvin. Muuten ne eivät tee sitä hyvin ensi kerralla, eli ihan, ihan hyvä näin. Sitten Eh, sanotaan, että halpa ei aina, halvempi ei aina ole parempi. No te tiedätte, että rahan äh, arvoa kun katsotaan, niin eihän se halvin aina tosiaan ole paras vaihtoehto. Eh, ajatellaan vaikkapa Kiinaa eh, tai, tai muuta, niin tämä, tämä että rahalle, mm, ei se välttämättä se, että, että on saatu poljettua hinta mahdollisimman alas tarkoita mitä eurooppalaista lisäarvoa. Ja lopuksi vielä eurooppalaisista haasteista, tulevaisuuden haasteista. Meidän täytyisi näitä omia varoja tarkastella uudelleen eh, miten tämä talousarvio rahoitetaan, koska tällaisenaan eh, tilanne murenee murenemistaan, koska jäsenvaltiot, jotka nyt ovat akilleen kantapäämme eh, pitkien veitsien hyönähän, Eh, kun käydään tätä keskustelua sitten siitä, kuka saa mitäkin mm, ja mitä rahoitetaan, niin eh, mm, tässä kyllä aika paljon kotiinpäinvetoa aina tapahtuu. Mutta se, että tilintarkastustuomioistuin eh, pyrkisi näitä tuloksia todella objektivoimaan mahdollisimman hyvällä tavalla. Lasaro on näin tehnytkin ja tekee varmaan myös jatkossa. Sitten kysyisin vielä, että kun uusi, uudet rahoitusnäkymät käynnistyvät, Leene puhui tästä, muutkin ovat puhuneet siitä, että miten talousarviota saataisiin joustavammaksi. Me parlamentissa olemme pyytäneet tätä erityisesti läpinäkyvyyden nimissä, mitä maksuihin tulee, ja myös sitoumuksiin toki ja kyllä me aika yksin välillä olemme jääneet. Tämä on ollut ehkä sellainen ansa, jonka itsellemme olemme myös asettaneet. Tietenkin haluamme myös yksinkertaistaa sääntöjä ja kiitän Georgievaa hänen tekemästään merkittävästä työstä. Hän on yksinkertaistamisen kautta pyrkinyt samaan aikaan parannusta. Ja lopuksi, Leene, pyytäisin teitä auttamaan meitä. Ähm, esimerkiksi Katainen asettaa tiettyjä ähm, määräyksiä, jotka sitten johtavat siihen, ähm, että vastaanottokyky äh, kärsii ja se on mahdotonta käyttää näitä rahoja tai pyytää niitä käyttöön, kun välillä äh, täytäntöönpano on niin kauhean vaikeaa, erityisesti rakennerahastoista. Kiitos paljon. Thank you. Kiitoksia teille sitten edustaja Lope Fontani. Mr. Leine. Leine. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Äh, haluaisin vielä tehdä selväksi, että kun puhutaan 3,8 prosentista virhetasona, niin ei se tarkoita sitä, että nämä 3,8 prosenttia koko talousarviosta olisi käytetty aivan järjettömällä tavalla. Ei, kun puhutaan näistä compliance, performance, puhutaan sääntöjen kunnioittamisesta, säännönmukaisuudesta sekä sitten tarkoituksenmukaisuudesta, niin luonnollisesti ei voi väittää, että kaikki rahat virhe tason mukaan menisivät hukkaan. Voi hyvin olla, että niitä on käytetty hiukan mm, säännön vastaisesti, mutta että ne ovat todella saaneet paljon aikaan ne rahat tai päinvastoin. Että, että sääntöjä on noudatettu pilkkoa myöten, mutta lopputulos jättää toivomisen varaa. Eli kun puhutaan näistä laskelmien oikeudellisuudesta talousarvioalalla ja menojen alalla, niin tietenkin sopimuksen mukaisesti meidän tulee tilintarkastustuomioistuimessa aina tarkastella säännönmukaisuutta, mutta ei tämä välttämättä sano mitään siitä, ovatko nämä rahat menneet järkevään käyttöön ja saaneet aikaan tulosta. Sitten ESIR. Kollega Lasaro aiemmin tähän jo viittasikin. Meillähän on kaksi kertomusta tulollaan piakkoin esiristä ja näissä aivan varmasti mahdollisuuksien mukaan myös tuo lisäarvokysymys otetaan huomioon. Ei se ole kuitenkaan mitenkään helposti tarkasteltava aihe, mutta varmasti yritämme siitäkin jotain sanoa. Sitten ajalla senderille. Todella, kyllä, korjaukset, niiden alla parannusta on saatu ja mehän kertomuksessamme tämän konkreettisesti myös toteamme. Tosin minä olen sitä mieltä, että kun ähm, äh, että voi tulla eteen myös tilanteita, jolloin tarvitaan seuraamuksia. Jos kaikki on kauhean vapaata, niin ei kenenkään tarvitse selittää, että mitä sitten tapahtuu. Voitte sen kyllä oikein hyvin kuvitella itsekin. Ajana Sender viittasi myös siihen, että näitä mitenkä minä tämän nyt sanoisin, rahoja laitetaan ikään kuin välivarastoon. Kyllä tämä meillekin vatsaväänteitä on aiheuttanut, mutta tämä on varmaankin seurausta erilaisista poliittisista pakkotilanteista. Olen samaa mieltä kanssani siitä, että talousarvion joustavuuden lisääminen luonnollisesti toisi mukanaan sen hyödyn, että ehkäpä sitten tarvittaisiin vähemmän erillisiä rahoitusjärjestelmiä ja ja kun tässä todella on puhuttu joustavuudesta, niin se on varmasti aihe, joka seuraavissa monivuotista rahoituskehystä ähm, heijastelissa keskusteluissa tulee esiin. Niin, tätä kautta minä olen nyt sitten vastannut jo kysymyksiin ja kommentteihin. Keskustelu on mielenkiintoista. Haluan kiittää sitä. Haluan kiittää mitä huomioista olemme saaneet myös kollega Sarun kanssa, paitsi jos hän nyt vielä haluaa täydentävästi sanoa jotakin. Okei, okay, Okay. One very... Ihan nyt huomio. Kiitos, herra Leene. Komissio tekee hyvää työtä suojellessaan budjettia korjausten kautta. Se on niiden tavoite. Mutta virheasteen laskemisessa tarkastelemme sääntöjen noudattamuutta, oikeellisuutta. Ja silloin kun tunnistamme korjaukset niin, että ne li- voimme yhdistää ne täsmällisiin projekteihin otamme huomioon. Komissio on omat tavoitteensa projektitasolla ja meillä on tavoitteemme sääntöjen noudattamisen oikeellisuuden valmisen suhteen. Ne ovat eri asioita. Me kannatamme sitä, että komissio tekee korjauksia. Vice President Eva to make a, uh, concluding remarks. Varapuheenjohtaja Eva voi nyt esittää loppukommentin. For a, uh, Paljon kiitoksia rikkaasta suorapuheisesta keskustelusta. Tässä hengessä keskustelisin komission puolesta myös. Täällä on esitetty joukko tärkeitä näkökohtia, jotka joka suoraan tai epäsuorasti osoitettu komissiolle. Aloittaisin ensin viipymät jota uudella ohjelmatikaudella on. Esittelen ottanut näin sille, Miksi se on tärkeää? Koska viivästykset myöhemmin johtavat sitten yrityksiin saada kuilua kiinni, vauhditetaan maksatuksia ja todennäköisesti lisää virheriskiä, kun on kiire saada rahat perille. Komissio on hyvin perillä siitä, että 2016 oli vuosi, jolloin perittiin kiireellä edellistä kautta sa- saattamaan loppuun. Ja kovasti haluamme tietää, mikä on virheaste. Teemme kaikkeen pitääksemme sen mahdollisimman alhaisena. Mutta varovaisuus täytäntöönpanossa on asia, josta olemme perillä. Se on työmme ytimessä, erityisesti varoja käyttävissä pääosastoissa. Ja täällä olemme täysin samaa mieltä, että käteisviran ennustaminen on tärkeää. Yhtäältä, että saisimme kuvan, miltä kuva näyttää, mutta tämä on myös väline täytäntöönpanon kurinalaistamiseksi. Kuten on tunnustanut, olemme ottaneet askelen eteenpäin käteisvirran suhteen. Olemme ennustaneet sitä täsmällisemmin ja jatkamme samaa työtä, mikä ei ole helppoa, koska olemme riippuvaisia jäsenmaalta saatavilta tiedosta – niiden ennusteista koskien täytäntöpana astetta. Ja jos ne ovat liian optimistisia, meidän on vaikea saada täsmäistä. Ja sitten toinen asiakas, joten pitää olla varovainen. meillä emme jäsenvaltio. Meillä ei ole mahdollisuuksia kompensoida käteis virtaennustuksen muutoksia. Me voi nostaa verotusta, emme voi kerätä rahoitusta markkinoilta. Ja siinä me kohtaamme rajoitteet ennusteiden, tekemisessä, vaan myös ennusteiden käyttämisessä juohevan tasaisen budjetin täytäntöönpanoon, mutta se on tärkeä tehtävä ottaa se vakavasti. Budjettivalvontavaliokunta olette nähneet, että kykenemme toimimaan tällä linjalla ja jatkamme sillä. Sitten EFSI. Se tulee esille pari kertaa. Kaksi huomiota komission puolelta. Tiedämme, että tämä täydentävyys on kysymys, joka täytyy ratkaista. Olemme pyytäneet riippumatonta arviota. Se valmistunee tammikuussa. Otamme sen tulokset vakavasti. Täällä on kuitenkin joitakin huomioita Euroopan investointipankin toiminnasta EFSI-kaudella. Ja se selkeästi muuttuu riskipitoisempiin projekteihin, joita ei muuten olisi rahoitettu. Arviomme on, että riskipitoisten investointien määrä nousee 4-11 miljardiin vuodessa EPSin seurauksena. Eli EPSI pyrkii markkinakorjaukseen luomalla tilaa investoinneille, jotka eivät muuten olisi tapahtuneet. Tämä markkinakorjaus on, tapahtu, sitä on tapahtumassa, mutta odotamme sitoutumatonta arviota. Lopuksi herra Piriski totesi, jotain, jonka muutkin ovat toistaneet. On ehdottoman tärkeää tasapainottaa se, se mitä me saamme rahalle vastineeksi, sitä pitää tasapainotella säteen noudattamisen kanssa. Ja tulos pohjainen budjetointi, se meidän, siinä me pyrimme saamaan rahalle vastineetta, mutta sitten oikeusasioiden tarkastamisessa pyrimme toisen puolen. Eli puhumme tuloksellisuudesta ja säteen noudattamisesta yhtä aikaa ja olen samaa mieltä, että haluamme molempia. emme halua haluamme suurta tuloksellisuutta sääntöjen noista piittaamatta tai sääntöjen noudattamista vailla tuloksia. Ja sitten toistuvat virheet. Mitä teet sille? Työssämme kontrollisysteemit keskittyvät riskien toteamiseen, jos risk, riskit ovat korkeammat. Kyllä no kontrolliympäristön täytyy olla vahvempi. Ja riskit ovat alhaisemmat. Kontrollijärjestelmiä pitää myös sopeuttaa siihen. Lopuksi rahoitusvälineet. En puhunut niistä tässä alussa, mutta kahta asiaa painottaisin. 2014-2020 välillä rahoitusnäkymissä otettiin jo huomioon kritiikki, että tuomioistuin oli esittänyt. Eli tutkimme tilintarkastustuomioistuimen huomioita toteuttaessa ohjelmia ja kuuntelemme teitä ja muita tarkkaan. Me tarvitsemme rahoitusvälineitä, jotta saisimme lisää yksityisen sektorin rahoitusta talouteen. Sillä pyrimme saamaan lisää kasvua ja työpaikkoja, erityisesti PK-yrityksille, joilla on tärkeät Arvoisa, korkea-arvonsa. Mutta meillä täytyy olla väline, joka on sopiva tälle erilaiselle eläimelle. Tätä toisenlaista eläintä täytyy kontrolloida toisella tavalla ja teemme kaikki, mitä näin olisi. Niin. Kiitos komission jäsen. Ja lopuksi annan puheenvuoron vielä esittelijällemme Zellerille. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos, Derek. Olen kiitollinen kirjoitustoimistojen presidentille Klaus Heine siitä, että hän viittasi vielä kerran siihen, missä erot noudat, sääntöjen noudattamisen ja suorituksen välillä ovat ja missä voisivat olla yhtenäisyydet ja että meidän pitää käsitellä asioita eriytyneemmin ja käytännönläheisemmin. Ja valitettavasti vain asioiden julkisessa esittelyssä tämä ei näy. Niinpä tiedotustoimisto kirjoittaa, että EUn varojen käytössä edelleenkin tapahtuu valtaisessa määrin laiminlyöntejä ja temppuilua ja on käytetty 5 miljardia euroa ilman oikeudellista perustaa, ja tämä vastaa 3,8 prosentin virhetasoa. Tämä on sellainen uutinen, jota me emme tarvitse. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että pystyttäisiin oikaisemaan tällaisia uutisia. Me emme ole tänään minään tilintarkastajina tai revisoreina, ja meidän katsomme sitä, onko niin, että budjetti toimii ja sitä käytetään sillä tavoin, että saavutetaan ne tavoitteet, jotka ovat meille kaikki kaikkien tiedossa. Tämä on se tieto, joka meillä on. Ja tätä palvelee luonnollisesti myös vastuuvapausmenettely. Olen yhtä mieltä kollega Staasin kanssa silloin, kun on kysymys siitä, että mainitaan nimeltä ne, jotka eivät noudata samoja yhteisesti sovittuja tavoitteita, vaan käyttävät varoja muihin tarkoituksiin. Tämä pitää tehdä julkiseksi. Ja se, mitä täällä puhuttiin siitä, että varat päätyvät väärin taskuihin, jonne ne eivät kuulu. Ja tämä on tietysti asia, jota ilman muuta pitää tutkia, mutta tässä on kuitenkin kysymys poikkeuksista. Ja siellä, missä virheitä tapahtuu, missä niitä ei saisi tapahtua, jossa on kysymys sääntöjen rikkomisesta, totta kai meidän pitää käydä sitten keskustelua silloin siitä miten myös, että ovatko meidän sääntömme sellaiset, että ne palvelevat todella tavoitteiden saavuttamista. Tähän tarvitaan luonnollisesti vuoropuhelua niiden kanssa, jotka ovat toteuttamistasolla. Minä olen itse ollut sellaisessa asemassa ja olen ollut kiitollinen siitä, että Berliinin keskusta rakentamisessa Saksan yhdistymisen jälkeen eh, saatiin paljon tukea EUlta, mutta totta kai mm, me olimme usein julkisella sektorilla tekemisissä sääntöjen kanssa, joita tuli eri tahoilta, kun oli kysymys sekä rahoituksesta, jossa oli eurooppalaista rahaa, rahaa Saksan liittovaltiolta ja myöskin omia varoja. Yhtäkkiä meillä oli kolme erilaista ohjetta siitä, miten asioita voidaan kilpailuttaa. Ne, jotka olivat eurooppalaisia, ne, jotka olivat kansallisia määräyksiä ja sen lisäksi vielä myöskin alueellisia määräyksiä toteuttamisista, jotka olivat peräisin Berliinin osavaltiohallitukselta. Joten onneton työntekijä, joka joutuu hoitamaan tällaisia asioita, joka aikaan sitten on myöskin poliittisen paineen alaisena toteuttaa hanke, jota alueella on haluttu, ja tämä vielä järkevissä aikapuitteissa. Aika ajoin hän ei voi toimia tekemättä virheitä. Ja poliitikko, joka vastaa asiasta, minä tunnustan, joutuu sitten hiukan myöskin asettamaan koetukselle juridisia puitteita ja hyväksymään sen, että aina ei täysin voida työskennellä sääntöjä noudattaen, koska tavoite on ollut tärkeä. Ja että ihmiset ainakin kaupungissa ovat olleet se, mikä on ollut tärkeää. Nämä ovat niitä asioita, joita meidän täytyy myös ottaa huomioon. Ja luonnollisesti minä, minulla oli erittäin erinäisiä kysymyksiä tähän alkupuheenvuorooni. Meillähän oli eilen kuulemistilaisuus, jossa oli pääjohtajia komission eri pääosastoilta. Joudumme toteamaan, että on olemassa suurta tietoisuutta ongelmista eri osissa komissiota, eri pääosastoilla. Valitettavasti vain kovin moni kollega ei ollut salissa silloin. Ja korostaisin vielä kerran sitä, mitä Klaus Heiner Leene sanoi, Tämä varmastikin on sellaista työtä, jota tilintarkastustuomioistuin on tehnyt vuosien saatossa, joka on johtanut siihen, että on tietoisuutta näistä ongelmista, ja tämä on perusta myös hyvälle yhteistyöllemme. Monet asiat, jotka ovat nousseet esille ja jotka ovat ajankohtaisia, jotka ovat haasteita ja jotka ovat vaatimuksia, jotka koskevat budjettia, ne pitäisi ottaa myöskin mukaan tähän vastuuvapausmietintöön. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, mutta meidän tulisi myös viedä tämä työ valiokunnastamme ulos muualle, muille alueille. Mehän, ole mukana myös, mehän olemme mukana myös muissa valiokunnissa ja usein on niin, että valiokunta, joka harjoittaa tällaista tilintarkastustoimintaa, sitä hiukan katsotaan usein kieroa, koska sitten katsotaan, että se haluaa viedä rahaa pois ja haluaa herättää huonoa omaa tuntoa, että varoja käytetään asianmukaisesti. Me tarvitsemme tässä yhteistyötä myöskin eri valiokuntien kanssa. Me olemme kaikki samassa veneessä, meidän pitää kaikkien vetää yhtä köyttä niin, että se, mikä Euroopan jatkokehitys kehityksen kannalta ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeää on se, mikä antaa myöskin sitten sysäyksiä Euroopan budjetille ja myös kaikki se, mitä on saavutettu. Ja tällä tavalla minä näen poliittisen tehtävän tässä vastuuvapausmietinnössä ja odotan mielenkiinnolla lähiviikkojen yhteistyötä. Uh, thank you, uh, uh Mrs. Ella. Kiitokset tänne. Kiitämme Elinä ja Lasaroa vierailusta. Tässä kuulitte kyllä hyvin myönteisiä puheenvuoroja jäseniltä. Teillä on hyvä tiimi ja mukavaa myös nähdä tiiminne täällä tänään, joten täällä oli kyllä hyvin myönteinen ilmapiiri näin heti aamu, aamulla ja hyvä alku teidän johdollenne tilintarkastustuomioistuimelle, joten erittäin, erittäin hyvässä tunnelmassa ilmapiirissähän täällä työtä tehtiin tänä aamu. Ja talousarvion valiokunnassa harvoin on tällainen optimistinen ilmapiiri kuin tänään. Ei talousarvion valiokuntaan yleensä liitetä sanaa optimismi, mutta tänään optimismin tuuli puhalsi täällä salissa. Nyt Leena joutuu lähtemään äh, lehdistötilaisuuteen, mutta vielä kerran kiitokset vierailusta ja siitä, että tulitte vuosikertomuksenne meille esittelemään ja yhteistyömmehän jatkuu. Kiitos oikein paljon. I'll just give it one minute for colleagues who... Pidetään pieni minuutin taukoa, että saadaan jälleen rivit suoriksi. Oh. Okay, can, can colleagues leave the room quickly because... Pyytäisin teitä nyt poistumaan salista nopeasti. Meillä on täällä vielä muitakin esityslistan kohtia. Kiitos. Colleagues, I'm just about to start. Kollegat, nyt haluaisin siirtyä käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa. Jos olette lähtökuopissa, niin poistukaapa salista. Okay, that's better. That's a... No niin, mm, hiukan hiljaisempaa. So I'm going to... I'm going to... Nyt siirryn seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on kohta 14. Kyseessä erityiskertomus. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 14.2016, 2016. Romanin integrointia edistävät EU-toimintapoliittiset aloitteet. Ja ehkäpä Henri Griffin, joka on tilintarkastustuomioistuimen jäsen, voi esitellä tämän meille. Olkaa hyvä. Le rapport que je vous présente aujourd'hui porte sur... Mietintö, kertomus, jonka teille tänään esittele, haluaisin esitellä, käsittelee poliittisia aloitteita ja rahoitteellista tukea, jota on antanut romanien integroinnille kymmenen vuoden aikana. Bulgariassa, Espanjassa, Unkarissa ja Romanissa neljässä maassa on käytännön neljä auditoita maata, jossa on eniten romaneja. Eli se edustaa kolme neljäsosa arvioiduista romaniväestöstä Euroopassa Aassa. Nämä neljä maata on valittu myöskin kun, sen puolelta, kuinka paljon rahoitusta on annettu projekteille, joiden pitäisi edistää romanien integraatiota. Tämä on ollut erittäin tärkeä aihe myös 2004-2007 aikana, jolloin nämä maat ovat olleet liittymässä EUn. Mä kolme muuta Äh, jäsenmaat, jotka on mainittu, Slovakia, Kreikka ja Ranska, ne olisi erittäin hyvin voinut ottaa mukaan äh, auditointiin. Ne ovatkin olleet osana äh, lisäotosta, jossa olemme käyneet auditoinnin aikana. Ja olemme näissä maissa, kuten Saksassa, ja Britanniassa tehneet. Me auditoilla on ollut äh, romani kontaktipisteiden edustajien kanssa ja kansallisten viranomaisten kanssa tapaamisia. Ja olemme pyrkineet arvioimaan kansallista strategiaa ja pyrkineet selvittämään, mitä muutoksia kahden ohjelmakauden välillä olisi voinut tapahtua. Ja olemme pyrkineet ymmärtämään suunnitelmien ja ohjelmien strategioita. On tärkeää ymmärtää nämä, se konteksti, konteksti, jossa auditointi on tehty. Ensinnäkin romaneihin kohdistuu syrjintä ja kohdistunut jo useampia vuosisatoja. Väestö on arvioitu 2 miljardia. Miljoona ihmisen suurin EU-etninen vähemmistö, jotka ovat usein syrjäytyneitä, marginalisoituneita. Ja niissä jäsenvaltioissa, joissa romanian osuus on suurin, väestö on 15-20 prosenttia äh, lapsista, jotka ovat koulussa ja jotka tulevat työmarkkinoille. Suurin osa EUn rahoitustuesta sosiaaliseen inkluusioon ohjelmiin laajasti ymmärrettynä mukaan luku romanian integraatio tulee Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston kautta. Varat, jotka on erityisesti omistettu romanian integraatiolle, niitä ei sinänsä oteta tilinpidossa huomioon, mutta tilinpidosta selviää, no, että ne on on näitä 15 miljardia euroa on otettu marginalisaatiosotujen yhteisöjen tueksi, kuten romanit ovat. Äh, mutta mitään lukuja ei ole 2007-2013 kaudelle. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että nämä projektit ja romanien integrointiohjelmat ovat tukeneet noita merkittävästi, mutta on joukko esteitä, jotta tulos olisi ollut mahdollisimman suuri. Erityisesti meiltä puuttuu tietoja erityisesti etnisestä taustasta. Auditoijat ovat todenneet, että komissio on tehnyt merkittävää edistymistä Euroopan integraatiopolitiikassa suosien romanien integrointia ja komission aloitteesta, jonka neuvosto on hyväksynyt kaikissa jäsenvaltioissa on kansallinen romanien integrointistrategia vuonna 2012, mutta 2012 oli liian myöhäinen, jotta taisi vaikutettu 2007-2013 ohjelmiin. Nämä kansallistrategiat, niihin vaikuttaa myöskin, niissä on jotakin puutteita. Niissä ei ole sen enempää äh, tietoa, kuinka paljon rahoitusta tarjottaisiin, kuinka paljon sitä on tarjolla eikä ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota syrjinnänvastaiseen kamppailuun ja erityisesti romanivastaisuuteen, antitsiganismiin. Ja romanien edustajien näkökohtia joilla on otettu huomioon. Ja lopuksi kansalliset romanikontaktipisteet, jotka pyrkivät työstämään kansallisia strategioita ja ohjelmaimaan niitä. E, ja niiden vastuun ja resurssien välillä on klappia on 2020 kaudella on pyritty parannuksia aluekehitysrahannuksen ja sosiaalirahastoon ohjelmissa viitataan erityisesti ja suorasanaisesti romanin integrointiin ja siinä on myöskin korvamerkittyä rahaa, rahoitusta, jolla pyritään edistämään tätä. Ja jäsenvaltiot, joille esitettiin maakohtaisia suosituksia koskien romanin integrointia, ovat velvoittuja osoittamaan varoja romanien integroinnin edistämiseen. Me painotamme kuitenkin, että lisätoimia toimet ovat tarpeen ja komissiossa sekä jäsenvaltiossa, jotta varmistetaan, että nämä muutokset johtavat hankkeisiin, joilla romanien integrointi edistetään paremmin kentällä. Useimmissa projekteissa tätä tarkasteltiin, yleistavoitteet oli saavutettu, mutta nämä tavoitteet eivät liittyneet nimenomaan romaneihin otoksessa otettiin huomioon yleisiä parhaita käsitteitä, esimerkiksi peruskysymys, eli esimerkiksi miten integrointi olisi mahdollisimman hyvää. Ja tässä toimintatarkastuksessa voitiin vahvistaa tämä tavoite. Lisäksi komission pitää sitten ottaa seuraavia suosituksia. Pitää huolta että aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto pyrkivät taistelemaan syrjintää vastaan. Täytyy myös täysin hyödyntää jäsenmaiden kertomuksia, jotka koskevat integraatiotoimien tehokkuutta. Kolmaksen täytyy pitää, pitää huolta, että Romanian integrointi kuuluu kansallisiin integrointiohjelmiin ja että tämä heijastuu myöskin sitten sosiaalirahaston käytössä. On myös pidettävä huolta, että että vasta 22 lähtien varojen jako jäsenmaittain pitää eh, seuraa sosiaalisen integraation indikaattoreita ja sitten täytyy jäsenmaiden kanssa yhdessä laatia yhteinen metodologia, joka keräisi etnisestä taustasta informaatiota, joka auttaisi selvittämään romanien integraatioastetta. Ja seuraavan kahden vuoden aikana pitäisi kertoa mahdollisimman paljon tilastotietoja eh, osallistuneiden etnisestä taustasta. Sitten meillä on jotakin suostuksia, jotka ovat kohdistettu jäsenvaltioille. Pitäisi täsmentää, kuinka paljon rahoitusta tarvittaisiin Romanian integrointiin. Siihen integrointiin, jota ohjelmat suosittelevat, täytyisi laatia indikaattoreita, ja, äh, jos, joihin liittyy numerisia tavoitteita, jotka koskevat romanin syrjintää, erityisesti vastaisuutta antitsiganismia. Ja, ja romanit täytyy saada mukaan ohjelmien suunnitteluun ja kun laaditaan toimia, jotka pyrkivät syrjinnän vähentämiseen. Ja pitäisi myöskin selkeyttää kansallisten romanin kontaktipisteiden toimintaa. Ja kentällä toimenpiteitä pitäisi hyödyntää parhaita integraation käytäntöä. Se pitäisi vaikuttaa myös ohjelmien valintaan ja pitäisi myös tilanteen mukaan niin näihin erityisesti tätä indikaattoreita ja pitää mitata tuloksellisuutta ja saavutuksia. Ja lopuksi pitäisi taata oikeusvarmuus Euroopan sosiaalirahaston varojen käytössä, jolla pyritään raho- rahoittamaan toimia, joihin liittyy työllisyyden parantaminen. Me haluamme, että komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat kaikki auditointiraporttimme suositukset. Thank you for uh, presenting your report. Now I... Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron herra Omar Gille, joka on meidän esittelijämme. Puheenjohtaja, haluan kiittää kaikkia kollegoita, vaikka heitä ei paljon täällä olekaan nyt, Kiitän kaikki, jotka ovat jääneet tähän saliin ja kiittää kaikki, jotka ovat tulleet tänne paikalle. Ja totta kai haluan kiittää tilitarkastustuomioistuinta äh, esityksestä, jonka he sitten että heillä on kattava yksityiskohtainen kertomus tänä ettei tulette näkemään, että nyt työasiakirjassa ehdotan, että seurataan näitä suosituksia ja minä lisään vielä muutaman ehdotuksen. Minä uskon, että on hyödyllistä, koska me olemme nyt verkossa online. On tärkeää muistuttaa, että kun me käytämme ilmaisua romani, tässä on joku ihmisryhmiä sintit, manushkalet, äh, tsigaanit, jitan ja matkustavaiset. Koska että tämä romaniväestö on EUn syrjityn ryhmä. Ja se on noin 1,2 prosenttia väestöstä. Eli noin 6,2 miljoonaa ihmistä, jotka ovat kansalaisia, EU, EU-kansalaisia. Ja meillä meitä ohjaavat arvot, ja nämä arvot ovat perussopimuksissamme. Tänne pitää huolta, että näitä arvoja kunnioitetaan. Ja tällä vähemmistöllä pitää olla samat oikeudet. Työasiakirjassani haluan painottaa kuutta kohtaa. Ensiksikin valitan sitä, että romanin integrointiin on kiinnitetty niin vähän huomiota 2007-2013 kaudella, seuraavalla strategisella kaudella, josta pian aletaan keskustelu. Meidän täytyy paremmin ottaa huomioon integroinnin vaikeudet, kun kyseessä on marginalisoitunut väestöryhmä. Ja ihan jämtisti sanottuna, edellisellä ohjelmointikaudella näissä rahastojen yleisissä ohjeissa. Siinä oli jo mainittu käsite syrjäytyneet yhteisöt. Mutta nyt täytyy mennä paljon pitemmälle. Ja erityisesti rakennerahastojen hallinnoinnissa. Mä pyydän myöskin komissiolta luomaan eurooppalaisen rahaston, joka on erityisesti omistettu romanien ja marginaalisten väestöjen tukemiseksi. Tällaista ei ole. Tarvitaan myöskin koulutusohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille, jotta taisteltaisiin hallinnollisia syrjiviä toimenpiteitä vastaan. Kolmanneksi kehotan jäsenvaltioita paremmin määrittelemään, ketkä ovat huonommassa asemassa olevia kansalaisia ja kiinnittämään erityistä huomiota romaniväestöön, kun kohdentaan eurooppalaisia varoja. Toteanpa myöskin, kuten tekin, että tilasta tietoja puuttuu, relevantteja tietoja puuttuu. että eivät ole toimittaneet ja se vaikuttaa tehtävää merkittävästi ja se haittaa romanien integrointia. Tämä asiakirjassa toteaa myöskin, että ja pahoittelen sitä, että rahastojen monimutkaisuus, kohesio, rahastojen monimutkaisuus haittaa myöskin romanien integraatiota ja pyydän komissiolta yksityiskohtaista tietoa rahoituksesta, joka olisi romanien käytössä, jotta voitaisiin yksinkertaista varankäyttöä. Nyt on työryhmä, joka käsittelee yksinkertaistamista parlamentissa. Emme ole vielä kuulleet virallisesti näistä töistä, joita asiantuntijat ovat tehneet. Me toivomme, että asiantuntijat ovat myös pohtineet tätä kysymystä. Ja myöskin, että arvioidaan, mitä todellista vaikutusta kansallisella lainsäädännöllä ja rahastoilla on Romanian tukemisessa. Täytyy identifioida ne alueet, joissa kapasiteettia täytyy vahvistaa ja projektien hallintaa täytyy helpottaa ja pitkällä aikavälillä olevia romaniyhteiskunnan yhteisön tukiohjelmia pitää olla. Ja meillä on neljä kriteeriä tällaisten ohjelmien valitsemiseksi. Täytyy myös pohtia asumiskysymystä ja asunnottomuutta ja koulutusta. Kaikkia näitä kysymyksiä, jotka johtavat siitä, siihen, että ihmiset syrjäytyvät. Ja Tämän liian pitkään, sen, että tämä keskeisin ehdotukseni on, että täytyy laatia aito eurooppalainen Romanian integrointistrategia, jossa on eurooppalainen toimintasuunnitelma, jota valmistellaan kaikilla hallinnon tasolla, poliittisella tasolla. Tämä strategia, jolla pyritään Romanian integrointiin, se mieltä puuttuu ja parlamentin on annettava panoksensa, jotta me saisimme sellaisen nopeasti aikaan. Kiitokset eh, edustaja Omarje työstänne. Eh, hyvin sääntillisesti olet tämän hoitanut. Sitten eh, Lope Fontania. Kiitos puheenjohtaja ja aivan ensin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta, joka on hyvin kattava, hyvin mielenkiintoinen Lisäksi haluan kiittää esittelijäämme, kollegaa, joka äm, suurelta osalta on tehnyt tekstin, jolle minäkin voin antaa tukeeni. Kyse on siis äh, mustalaisten integraatiosta ja useissa jäsenvaltioissa on nähty, että on otettu kyllä merkittäviä askeleita eteenpäin. Euroopan unioni jo tunnistaa ongelmat, joita tähän etniseen vähemmistöön liittyy ja osoittaa myös halua ratkaista nämä ongelmat. Tämä erityiskertomus tarjoaa numerotietoja, erityisiä indikaattoreita. Näihin liittyy tietenkin jonkin verran ongelmia, mutta olen kyllä esittelijän kanssa eri mieltä harmonisoituen tilastotietojen tarpeesta tai eurooppalaisesta erityisrahastosta. Kyllä tilanne, mustalaisten tilanne Euroopan unionissa äh, on hyvinkin monenlainen tilanteet eri jäsenvaltioiden välillä äh, vaihtelevat kovasti. Ja minä luulen, että kansallinen todellisuus saattaisi joutua tässä vähän, vähän piiloon, jos nyt lähdettäisiin kaikkea harmonisoimaan. Kun puhutaan huonoista kokemuksista, osittain huonoista käytännöistäkin, mutta huonoista kokemuksista monissa jäsenvaltioissa, niin on varmasti äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden kannalta tietää, mikä on toiminut missäkin jäsenvaltiossa ihan yhtä lailla, kun on tärkeää tietää, mikä ei ole toiminut, jotta samoja virheitä ei toisteta. Lainsäädäntöhän meillä on kylliksi syrjintää. Voi esimerkiksi 2000 kautta 43 tai 2000 kautta 78 direktiivien keinoin torjua. Mutta nyt kyse on sitä, että jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa näitä <laughs> direktiivejä ja täytäntöönpanon ne, eikä suinkaan tarvita uutta lainsäädäntöä ja uusia määräyksiä. Totesin myös, että olen tavannut eri kansalaisjärjestöjen edustajia, erityisesti Espanjan mustalaisten liiton puheenjohtaja. Ja he ovat todenneet, että tämä saattaisi kääntää itsestä, itseään vastaan jäsenvaltiossa, jos todella ikään kuin vastuuta pääsisi pakoilemaan, kun vastuukysymykset olisivatkin hiukan epäselvät. Joten kun puhutaan vaikkapa Euroopan sosiaalirahasta, tuosta, niin tällaiset yleiset integraatiotoimet tulisi yhdistää sitten eri ryhmille mittatilaustyönä räätälöityihin toimiin. Lasten koulunkäynti on äärimmäisen tärkeä asia. Sitä pitäisin kaikkein tärkeimpänä, koska se, että lapset saadaan kouluun, parantaa paitsi heidän ää, koulutustaan ja ottaa heidät mukaan yhteiskuntaan jo nuoresta iästä alkaen. Ja tämä on itse asiassa yksi parhaita pitkän aikavälin ratkaisuja. Näin myös erilaisia stereotypioita päästään jo varhaisesta <laughs> vaiheesta alkaen estämään. Meillä Espanjassa on erittäin hyviä kokemuksia siitä, että kun mustalaisten lapset saadaan kouluun, niin heidän tulevaisuuden näkymänsä paranevat huomattavasti. On hyvä tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ovat erikoistuneet romaniväestön saamiseen myös mukaan työmarkkinoille. Kiitos puheenjohtaja, tässäpä tämä. Kiitos teille. Seuraavaksi edustaja Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella, mm, kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta, joka paitsi on hyvin monimutkainen ja hyvin arkaluontoinen eh, erityiskertomus eh, myös hyvin, hyvin tärkeä. Ja tosiaan eh, tilanne on aika monimutkainen, kun ajatellaan tätä kerättyä tietoa. Ja ehdottomasti oikein hyvä kertomus. Haluan kiittää myös meidän esittelijämme, kollegaa Marchelta hänen tekemästään työstä, joka on kyllä todella, todella kattava. Se, mitä kollegani eh, edustaja Lope eh, sanoi, saa minunkin tukeni. Me tulemme molemmat Espanjasta, meillä on kokemusta mm, mm, ja tunnemme tilanteen. Eh, sitä toki haluan valitella, että tilintarkastustuomioistuimessa Ehm, tämä kertomus pohjautuu neljään jäsenvaltioon, joissa nämä ongelmat eh, ja isot eh, mustalaisyhteisöt eh, ovat läsnä. Hyvä tietenkin niin, mutta entäpä sitten muut loput 24 jäsenvaltiota? Kyllä niilläkin on mustalaisiin liittyviä erilaisia ongelmia ja kuin näillä neljällä maalla, jotka tässä nyt on identifioitu, nostettu esiin. Eli jatkossa toivoisin, että tämän tyyppiset analyysit äh, tehtäisiin laajemmalta pohjalta ottaen kaikki jäsenvaltiot tai useampi jäsenvaltio huomioon. On näitä kansa, romanien kansallisia yhteyspisteitä, mutta mutta niiden rooli ei ehkä ole kylliksi tässä noussut esiin ja tietoa ei ehkä kylliksi ole. Ja minun poliittinen ryhmäni toivoisikin näin ollen, että saataisiin tukea ja tietoa entistä enemmän näille kansallisille yhteystahoille, koska ne todella tekevät hyvää työtä. Tietojen suhteen olen yhtään varauksellinen kuin äskenkin puhunut kollega, eli tilastotiedot mm, kokemuksesta. Mm, mustalaiset kyllä tietävät oikein hyvin, että kun heidät yritetään tunnistaa, niin se ei koskaan ole heidän hyvinvointiaan ajatellen, eikä se koskaan tule heille hyödyksi, vaan se on siitä on aina heille haittaa. Ja kun ajatellaan tätä työtä, jota jota tehdään, niin meillähän on siis romanijärjestö ja mustalaisjärjestö, jotka ovat pitkään tehneet työtä ja yhteistyö niiden kanssa olisi kyllä aivan välttämätöntä. Kyseessä on yhteisö, joka esimerkiksi kun ajatellaan koulutusta, integraatiota, voi saada myönteistä hyvää näkyvyyttä ja näin meidän täytyykin yrittää eh, saada eh, eh, mustalaiset ja mustalaisjärjestöt itse mukaan tähän pyrkimykseen, integraatiopyrkimykseen ylipäätään tulla osaksi muuta yhteiskuntaa. Mm, samalla luonnollisesti ottaen huomioon heidän erityispiirteensä ja sen tuen, mitä he tarvitsevat esimerkiksi tulokseen mukaan terveydenhuollon piiriin, koulutuksen piiriin, niin kuin kaikki muutkin kansalaiset. Mutta ei heitä tule leimata kielteisellä tavalla. Kiitos. Thank you. Kiitos Ines. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole jäseniltä, joten komissio saa puheenvuoron. Äh, onko komissiosta kantos paikalla? Kyllä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle, herra Omaseelle ja myöskin Rova Lopelle ja Rova Ajela Senterille kommenteista ja suosituksista, joka koskevat tätä tärkeää aluetta. Haluan myöskin kiittää tilastustuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta koskee romani integraatiota ja suosituksia, joita hän on tehnyt, joita me pidämme hyvin tervetulleina. Olemme erityisen kiitollisia siitä, että tietoistumistoin tunnustaa sen, että jäsenvaltiot ja komissio ovat ottaneet huomattavia edistysaskeleja viime vuosien aikana ovat luoneet poliittisia aloitteita ja rahoittaneet tukea romanien integraatiolle. Romanin integraatio on ennen kaikkea jäsenvaltioiden velvoite ja komissio osaltaan on pyrkinyt tukemaan tätä viime vuosina huomattavasti ja sillä on ollut hyvin merkittävät rooli Siinä on luotu kolme pilaria, jolla tuen romanien integraatio toimia, oikeusperusta, aloitteet ja rahoitus. Näistä aloitteista minä hiukan puhuisin ja jotkin suositukset, jotka tuomioistuin on tehnyt ja suositukset, joita esittelijä ja tekee myöskin parlamentin jäsenet ovat tehneet. Ensinnäkin oikeusperustasta, siitä on puhuttu jo, ennen kaikkea syrjimättömyydestä. Komissiolla on ratkaiseva rooli siinä, että seurataan sen toimeenpanoa jäsenvaltioissa. Ja tässä mielessä olemme jo käynnistäneet kaksi rikkomusta menettelyä kahteisvalta vastaan politiikan kehittämisen puolella. Komissio on myös hyväksynyt 2011 strategioita romanien integroista vuoteen 2020 asti, joka perustuvat kymmenen yhteiseen periaatteeseen, jotka neuvosto hyväksyi, jotka perustuvat romani, Euroopan romanifoorumin toimintaan. Meillä on tarvetta kehittää toimenpiteitä, jotka ovat osallistavia. Romani-integraatiota täytyy pyrkiä ottaen huomioon sekä toimenpiteet, jotka ovat valtavirtaan kohdistuvia ja koskevat tukea puitteissa myöskin jäsenvaltiota hyväksymään hankkeita koulutuksen, työllistymisen, terveydenhuollon ja asumisen alueella ja torjumaan syrjintää. Jäsenvaltioiden täytyy myös raportoida vuosittain komissiolle ja komissio tekee arvion eh, se kokonaisuudessaan siitä, mikä tilanne viimeisin raportti, josta on tällainen kokonaisarvio, jota täydellinen jäsenvaltioiden arviolla julkaistiin vuonna 2016. Niin kuin tiedätte, Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa komissio on myöskin tehnyt maakohtaisia suosituksia jäsenvaltioille, joissa on myöskin otettu huomioon äh, akuuteimmat romani-integraation haasteet ja nämä koskevat ennen kaikkea koulutusta. Sitten rahoituksesta. Tässäkin on huomattavaa kehitystä vaikkapa monia suosituksia, jotka on tehty nyt puitteissa, rahoituspuitteissa olemassa oma rahoituskohtaansa näille politiikan aloitteille ja Romani integraatio, kuten tällainen mainittu aiemmissa puheenvuoroissa, sen tavoitteihin vaikuttaa eri rahoituspuitteita vuonna 2020 ja meillä on erityisiä investointiprioriteetteja. Täällä on myös olemassa erityisiä toimia, jotka liittyvät äh, syrjinnänvastaisen toimintaan, joista täytyy tehdä myöskin toimia tämän vuoden loppuun, jolla tulemme näkemään tulokset vuoden joulukuuhun 2016 mennessä. Jos näitä olisi saavutettu, niin silloin tullaan katsomaan asetuspuitteita näiltä osin komissiossa. Still, uh... Me olemme edelleenkin luottavaisia sen suhteen, että tämä eksante-ehdollisuus, sen täyttävät ne jäsenvaltiotkin, jotka edelleenkin ovat hiukan jäljessä kehityksestä. Olemme tehneet mukaan myöskin kansalaisyhteiskunnan ja kansalliset romaniyhdyspisteet eh, näiden ohjelmien arvioinnissa ja myöskin olemme lisänneet rahoitusta sosiaaliselle osallistumiselle sosiaalirahaston puitteissa 1,5 miljoonasta 20 miljardista 22,2 miljardiin jaksolla 2020 kuten huomaatte, rahoitus on kaksinkertaistunut, joka osoitetaan sosiaaliseen osallistumiseen vuoteen 2020 asti. Tästä summasta, kuten sanoin, 1,5 miljardia on erityisesti osoitettu investointiprioriteetteihin, jotka liittyvät sosiaalitaloudelliseen eh, integraatioon marginalisoituneille yhteisöille, kuten romaneille. Tämä on erityinen prioriteetti joka on valittu 12 jäsenvaltiossa, ja mukaan ne viisi, jotka mainittiin aiemmin, jotka ovat saaneet erityisen suosituksen näiltä osin. Tämän lisäksi meillä on 447 miljoonaa, jotka varattu erilaisen syrjinnän torjuntaan EAKRn eh, eh, e puolelta. On 8,7 miljardia, josta, jota on lisätty terveydenhuoltoon, koulutukseen, lastenhuoltoon eh, ja eh, asumiseen. Sen lisäksi on muita rahoituksia, eh, joissa on yhteensä 39 miljoonaa vuoden 2020 saakka. Näillä pyritään torjumaan muun muassa suvaitsemattomuutta. Tähän liittyy erityisiä varoja myös sen lisäksi, joita jäsenvaltioita komissio ovat ottaneet käyttöön. Niin pyritään tukemaan koulutusta, mitä sitä tulee indikaattoreihin vuoteen 2020 asti, jotka ovat nousseet esille? Yksi parannus nyt puitteissa 2014-2020 on se, että jäsenvaltioiden täytyy katsoa tulosta keskipitkän ja pitkän tähtäyksen indikaattorin osalta ennen kaikkea tällaisten marginalisoitujen yhteisöjen osalta. Lukujen osalta voidaan katsoa, miten on tapahtunut toimenpanoa vuonna 2016 lukun pohjalta voimme todeta, että on yhteinen tulosindikaattori, eh, joka koskee tällaisia markkinoituja yhteisöjä ja 378 000 osallistujaa, joista 278 000 on erityisesti heikommassa asemalla väestöä, jolloin on kysymys työn hakemisesta, koulutuksesta ja ammatillisesta pätevöitymisestä. Suosituksien osalta, jotka on on osoitettu jäsenvaltioille. Myöskin etuuksia on komissiolle itselleen. Näistä olemme hyväksyneet kolme. Ja se, joka ottaa jota komissio on se, mikä esitellyt tuot esille, että eräät myöskin äh, parlamentin jäsenet ovat paikalla. Eli tilaisuudet tiedot, jotka on hyväksytty koskelmassa oikeudellisia esteitä ja myöskin esteitä, joita jäsenvaltioiden osalta myöskin asia esteet, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan koskeviin säädöksiin. Kuten sanottu, on tehty paljon Olitu monipuolisuuksien menettelyssä meillä on kolme vakaata pilaria, jotta voimme saada aikaan huomattava edistystä tulevaisuudessa, mutta totta kai paljon vielä jää jäljelle tehtävää. Kiitokset Kantos erittäin kattavasta vastauksesta komission puolelta ja nyt palaan sitten tilintarkastustuomioistuimeen, joka voi, mm, Gretchen voi vastata. Kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää teidän esittelijänne. Voin todeta, että meidän näkemyksemme ovat laajalti samanlaiset, lähes identtiset. Palaisin ensinnäkin kysymykseen maista, joissa kävimme. Me kävimme Saksassa, Isossa Britanniassa, myöskin näiden kahden main, neljän mainitun maan lisäksi. Mutta Yhtäältä teidän valiokuntanne vaati meiltä nopeasti raportteja 13 kuukauden sisältä. Ja sitten toisaalta te haluatte tehdä laajempia toimintatarkastuksia. Tässä ongelma. Ja meidän täytyy tehdä valinta. Ja voi vakuuttaa, että olemme käyneet myös Slovakissa, Kreikassa, Ranskassa, Saksan ja yhdessä kuningaskunnan lisäksi Eli neljän erityisesti auditoinnun maan lisäksi olimme kontaktissa viiden muun jäsenvaltion kanssa. Ja lopuksi tilastokysymyksestä. Kyllähän tämä on vaikea kysymys. Yhtäältä me tarvitsemme luotettavia tietoja. Tästä olemme tietoisia, että ainakin joissakin jäsenvaltioissa – syrjintää vielä isompaa, jos sanoo kuuluvansa romaniyhteisöön. Siksi olemme tehneet suosituksen kuitenkin tietoisena vaiko, vaikeuksista, joita suositus voisi aiheuttaa. Ja sitten painottaisin sitä, mitä Raul Lope Fontanne myöskin painotti. Minusta lasten koulunkäynti on kaikkein tärkein kysy keino romanien integroinnin auttamiseksi. Kiitoksia esittelijälle ja kaikille, jotka puhuivat. Thank you. Kiitokset teille. Ja nyt palaamme vielä lopuksi sitten omaa e, Omar että päättää keskustelua. Kiitän kollegoita, jotka puhuivat kommenteistaan jotka olivat erittäin kiinnostavia. Olen näistä kysymyksistä olemme samaa mieltä. On kohtia, joissa äh, lähestymistavat ovat monimutkaisia ja minä esitän kysymyksen tilasto-ongelmatiikasta. Ja jossakin, jos valtiossa ei useimmissa, mutta jossakin se voisi tuottaa ongelmia, mutta ilman dataa on vaikea saavuttaa tavoitteita, integraatiotavoitteita. Sama voi sanoa syrjinnän vastaisessa taistelussa. Todellisuus on, että syrjinnässä tehdään vähän ilmoituksia. Ja hyvin usein tietyissä maissa – ei mennä poliisille. On tehty, otettu merkittäviä edistysaskelia EU-tasolla, säätelyssä, lainsäädännössä. Tämän päivän vaikeus on saada valtiot noudattamaan tätä ja saada tietyt jäsenvaltiot toteuttamaan tiettyjä sääntöjä ja täytyy taistella sitä vastaan, jota minä kutsun institutionaaliseksi syrjinnäksi. Se on tärkeä haaste Euroopan tasolla. Se koskee romaneja, mutta myöskin muita ihmisryhmiä Euroopassa. Totta kai minä olen avoin kommentille ja rikastuttaville kommenteille. Me pian tapaamme tehdäksemme syvällisempiä ehdotuksia. Ines, a... Ines, ihan lyhyesti vielä. Niin työjärjestyspuheenvuoro puheenjohtaja. Haluaisin vain, että todettaisiin, että ne äh, Front Nationalin kollegat, jotka niin kauheasti tätä keskustelua halusivat, eivät ole saapuneet paikalle. No tämä koskee varmaan kaikkia esityslistan kohtia, kyllä. Kiitokset eh, edustaja Hamaksen erinomaisesta mietinnöstä ja näin eh, voimme siirtyä viimeiseen esityslistan kohtaan tänä aamuna. Toinen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Hallinnoiko komissio vaikuttavasti humanitaarista apua konflikteista kärsivälle väestölle Afrikan suurten järvien alueelle? Eh, nyt pyytäisin Linda McAvania tulemaan johtamaan tätä puhetta. Mutta aivan ensin äh, tientarastumistuin saa puheenvuoron. Äh, jäsen Pinksten voi esitellä tämän työasiakirjan. Thank you, Chair. Thank you also. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän kutsusta. Puheenjohtaja ja arvoisat jäsenet, äh, haluaisin nyt esitellä kolme kohtaa tästä erityiskertomuksesta. Ensinnäkin kokonaiskuva, toiseksi mistä tässä tarkastuksessa oli kyse, ja kolmanneksi löydökset. Ensimmäinen kohtani kokonaiskuva. Tarkastus koskee siis humanitaarista apua kuudessa maassa suurten järvien alueella Afrikassa. 2011-2015 välisenä aikana EU humanitaariseen apuun alueella kulutti noin 60 miljoonaa euroa vuodessa, eli tällä kaudella 300 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan. Mitenkä rahat käytettiin? Noin puolet rahoista, 50 prosenttia budjettia meni YK järjestöjen kautta ja loput kanavoitiin kansalaisjärjestöjen kautta perille. Ja hyvin paljon näistä rahoista on siirretty alihankkijoille ja vielä alihankkijoiden alihankkijoille siis ketjutettu. Tämän tarkastuksen aihe ja kysymys on hyvin yksinkertainen. Eli todella pääasia on, hallinnoiko komissio vaikuttavasti humanitaarista apua konflikteista kärsivälle väestölle Afrikan suurten järvien alueella. Sitten oli muutama alakysymys, ensinnäkin painopistealueet, oliko ne valittu oikein, marginaalit. Ja sitten tuloksista mitä me löysimme. Minä pyrin nyt tässä todentotta näissä, näiden löydöksien suhteen keskittymään kaikkein tärkeimpiin asioihin. Kokonaisarvio oli myönteinen. Voin lainata tästä tekstistä, että humanitaarinen apu suurten järvien alueen kansalaisille ne oli hyvin hallinnoitua yleisesti ottaen. Me sanomme aina tilintarkastustuomioistuimessa yleisesti ottaen, emme koskaan sano aina yritämme aina jättää pienen pelivaran, joten äh, varat hallinnoitiin hyvin. Mitä sitten nämä äh, määrärahan jakoon tulee ja valittuihin painopisteisiin? Löydöksemme on seuraava. Äh, dokumentointi ei aina ole täysin paikallaan ja näin ollen meidän on mahdotonta arvioida komissiolle tehtyjen ehdotusten verta- vertailukelpoisuutta, eli onko komissiolla käytössään kylliksi tietoa hankevalinnassa? Ei ole. Tämä on suora vastaus. Ja tämä itse asiassa onkin se koko tarkastuksen ja sen tulosten avainasia. Tästä on tekstissä kaksi kappaletta ja yritän näitä teille hiukan esitellä. Kyseessä siis kappaleet 30 ja 31 erityiskertomuksessa. Iso kysymys tässä nyt on todella se, että mitenkä Euroopan unionin rahoja, määrärahoja käytetään. Päivän päätteeksi voi ne sitten ihan katsoa, että kuinka suuri osa EUn veronmaksajien rahoista saavutti lopulliset edunsaajat eli pakolaiset. Tiedämmekö tätä? Emme tiedä, eikä komissiokaan edes voi tätä tietää. Tähän kysymykseen emme voi vastata. Tiedämme, että Eh, kyllä, eh, veronmaksajien rahoille on saatu vastinetta, on tuloksia kentällä, mutta emme kyllä tiedä, että kuinka suuri prosentti määrärahoista eh, todella saavutti pakolaiset itsensä ja kuinka monta prosenttia rahoista meni muualle. Joten kun puhutaan hankkijoista, alihankkijoista, Ähm, ähm, lahjoittaja ei näitä ketjun kaikkia lenkkejä tunne. Tämä on eh, yksi avainlöydöksistämme. Joten meidän täytynee varmistaa se, että mahdollisimman eh, suuri prosentti rahoista todella eh, tulee avun tarvitsijoille. Ja joskus tämä on ongelmallista ja hankalaa. Ja mm, tässä erityis tarkastuksessa vaadin kaikkien hallintokustannusten ähm, laskemista, siis mitä menee YKlle välikätenä, äh, ennen kaikkea äh, ruokaohjelman kautta, erityiskomiteoiden kautta ja mitä menee alihankkijoille äh, kansalaisjärjestöjen kautta. Minä en näitä numeroita saanut, eli meidän on mahdotonta tietää, kuinka suuri osa veronmaksajiemme rahoista menee alueella pakolaisten suoraksi hyödyksi. Eli tässä meillä on kyllä vielä toiminnan tarvetta. Eli tämä on siis äh, kysymys juuri tämän avun äh, tehokkaasta käytöstä ja me olimme jo ilmaisseet huolemme toisessakin äh, kertomuksessa, jonka vastuuesittelijä ja sen satuin olemaan myös. Se on vuodelta 2011, mutta jotkut teistä ehkä muistavat sen vielä oikein hyvin. Kyse oli toisesta YK-kertomuksesta, eli kun veronmaksajien rahoista niin suuri osa hallinnoidaan konfliktialueella juuri YK kautta, niin tarkastelimme tämän avun perille menoa tuolloin. Ja kun luin haastattelun Eh, varapuheenjohtaja Georgievan eh, haastattelun Sunday Times-lehdestä 15. toukokuuta, niin eh, minulle tuli sellainen vaikutelma, että komissio komissio, ikään kuin komissio ja tilintarkastustuomioistuin olisivat sopineet siitä, mitä sanotaan, vaikka näin ei ollut. Georgieva sanoi YKsta, että voimme saada näin ylimääräisen miljardi euroa Ähm, perille pakolaisille vähentämällä 35 prosentilla hallintokustannuksia, joten kyllä komission jäsen on ehdottomasti täysin samalla linjalla kuin tilintarkastustuomioistuin on. Eli kyse on nyt siitä, että ei tiedetä tarpeeksi hyvin, mi- mi- miten rahahallinnointiin mm, käytetään eri taho- tasoilla ja ää, ähm, ää, äh, tässä kyllä varmasti ää, äh, tehostamisen parantamisen varaan huomattavasti. Eli kyllä tässä vielä pitkä tie on kuljettavana, mutta minun mielestäni Euroopan unionin ja komission tulisi aktivoitua vähemmän passiivisuutta. Nyt pitäisi olla vaativampi lahjoittajana. Tässä tietenkin mm, kyse on vaihtokaupasta ja kyllä mielestäni Euroopan veronmaksaja antaa hyvin paljon pyytämättä mitään vastineeksi. Eh, muut kaksi seikkaa liittyvät eh, Ähm, meidän loppu päätelmäämme. Kyllä se on ihan hyvä, siis ihan okei. Ja sitten lopuksi toteutettiinko hankkeiden kautta niiden tavoite, päästiinkö tavoitteeseen? Kyllä, kaiken kaikkiaan hankkeiden kautta saatiin aikaan ne tulokset, joihin oli pyrittykin. Eli tulosta tuli ja apua meni paikalle tehokkaasti. Lopuksi toteaisin vielä, että komissio on vastannut suosituksiimme erittäin myönteisessä hengessä ja haluamme kiittää myös esittelijäänne edustaja Poshea hänen hyvin, hyvin kattavasta syvällisestä mietinnöstään. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain puhua valiokunnassa tänään. Kiitos. Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saakin esittelijämme Porsche ja hänen jälkeensä muut puhujat. Okay. Ähm, vážená paní, äh, vážený, vážený pane předsedající, vážený pane ähm, Pinkstene. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset, herra Pinksten, hyvät naiset herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Pinksteniä ja hänen tiimiään tästä täsmällisestä ja tasapainoisesta kertomuksesta. on iloinen siitä, että tilastotoimiston kertomus osoittaa, että huolimatta vaikeista olosuhteista paikan päällä Euroopan unionin varoja on käytetty tehokkaasti. Varoja, jotka on tarkoitus käyttää humanitaariseen apuun alueella. Me budjetinvalvoja tulee mennä katsomaan, että tämä toimii hyvin, mutta tällä suurten järven alueella Afrikassa – täytyy todellakin myös ottaa huomioon reaaliset olosuhteet paikan päällä, koska ihmiset tuolla ovat tekemisissä ennennäkemättömien olosuhteiden kanssa. Kesäkuussa me kriittisesti saatoimme tar- tarkastelimme kriittisesti eh, humanitaarista tilannetta Kongon tasavallasta, että seuraisi sitten eh, virkamatka itäiselle alueelle Kongoon. Ja tulokset osoittivat, että 10 000 ihmiset ovat paineet noilta alueilta siksi, että asestut ryhmät terrorisoivat väestöalueella. Pohjoiskivun maakunta on yksi esimerkki. Siellä on äskettäin 55 ihmistä menettänyt henkeensä mukaan lapsia. Tilannetta ei voida ratkaista ilman yhteistyötä Kongon hallituksen kanssa ja ilman yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja humanitaaristen järjestöjen kanssa. Euroopan unioni on tärkeä. Menot humanitaariselle avulle voivat vain silloin olla tehokkaita, jos EU toimii johdonmukaisesti myöskin muilla politiikan alueilla, mukaan luettuna maatalouspolitiikka, kauppapolitiikka ilmastopolitiikka. Kahdesta asiasta äh, haluaisin lyhyesti vielä puhua. Ensinnäkin yksi prioriteetti komissiolla on että apuun sidotaan se, että se yhdistetään kehitykseen. Tämä tekee avusta hiukan tehokkaampaa, mutta tämän menetelmän käyttöä rajoittavat paikalliset olosuhteet. Niin ehdotan, että luodaan tällainen palvelufoorumi, jossa mahdolliset kehityksen ja avun ohjelmat voidaan identifioida, joita jotka voivat olla toisiaan seuraavia. Pitää myöskin huolehtia siitä, että lyhyen tähtäyksen äh, humanitaarinen ja kehitysapu, pitkän kehitystuki voidaan yhdistää toisiinsa, koska ilman tätä voi olla kohtalokkaita seurauksia tälle sotitaloudelliselle vaikuttavuudelle. Rahat tavallaan siis heitetään ikkunasta ulos. Vuonna 2014 saatettiin nähdä, mitä tapahtui, kun apua lykättiin, niin hän joutui lääkärinä tekemään eroa akuuttien ja muiden tapausten välillä, siis tämä henkilö, joka sai tukea, mutta eh, miten tulee tähän loppukertomukseen, joka tehdään, joka tekevät kumppanit, jotka käyttävät meidän varojamme, Tämä koskee ennen kaikkea kansainvälisiä järjestöjä ja YK-järjestöjä. Tässä nyt vetoaisin komission, jotta mutta se parantaisi raportointia ja tekisi sitä läpinäkyvämpää. Ennen kaikkea tulisi noudattaa määräaikoja ja kertomusten täytyisi olla täsmällisiä. Komissiolla on käytössään järjestelmä, jonka kautta se saa säännöllisiä kertomuksia lyhyin väliajoin, jotka ovat operatiivisia reaktioita. Olen vakuuttunut siitä, että pitkällä tähtäyksellä täytyy analysoida näitä vuosikertomuksia, koska muuten – johtajien päätöksiin, päätöksiin ei voi olla täysin varmoja, miten nämä ratkaisut vaikuttavat. Komissio ei var, komission tulisi seurata tämän humanitaarisen avun ohjelman toteutumista, mutta en näytä olevan olemassa mitään vuosittaisia kertomuksia eikä ole mitään hyviä käytänteitä. Haluaisin nyt, että tulevaisuudessa kommunikaation komission välillä paranisi niin, että komissio panisi toimien tilastumistumien suositukset. Oletan mielenkiinnolla keskustelua. Äh, Linda. Kiitokset Miroslav. Linda. Yes, minä. Kyllä. Puhuisin. Joudun lähtemään, mutta henkilöstö ja sihteeristän tällä kuuntelussa reaktioita. Haluan toistaa samaa, mitä esittelijä sanoi. Suurten järven alueella on vaikea tilanne. Olen itsekin ollut siellä ja oma poliittinen ryhmämme on ollut erityisen kiinnistynyt humanitaarisesta kriisistä tuolla. parlamentin hyväksi hyvin kriittiseen päätöslauselmaan kesäkuussa. Sisäisesti siirtyneiden paikalta joutuneiden ihmisten leireillä on kammottavat oltavat. Tämä pit- enenevästi unohdettu konflikti. Maailmassa on paljon konflikteja ja monet kriisit unohtuvat. Niin myös suurten järvien. Olen erittäin tyytyväinen suosituksesta kahdeksan. Tarpeessa pitää kehitys ja kuntouttaminen yhdistää. Osa ihmisistä on syntynyt pakolaisleireillä. Ja mä yhä lähestymättä, että Äh, humanitaislaavolla, joka on äh, lyhyen aikavälin tarve. Me, me sikäli voi tarttua esimerkiksi koulutus. Ongelmia vierailin tohtori Mugagan sairaalapalkinnon voittajan sairaalassa viime vuonna ja hän sanoi, että hän sai rahaa ekosta humanitaarisen avun rahastosta. Ja se on lyhyen aikavälin rahoitusta, esimerkiksi sukupuoli, seksuaalisen väkivallan uhrien välittömään apuun mutta hän tarvitsee kehitysapua. Tämä kunnan sairaalapalvelu. Komissio on ollut oikein auttavana, että pyrkineet ratkaisemaan tätä ongelmaa. Sairaalaongelma, se on luultavasti ratkaistu, mutta meidän täytyy kytkeä avun eri osat paremmin. Tämä on tullut vastaan myös Haitis, Haitilla ja muilla kriisialueilla. Ja varmaksi täytyy nähdä, että kulut menevät edunsaajille, mutta varmaan tilintarkastus meistä ottaa huomioon kiinteät kulut. Ki- toimintakulujen täytyy olla paljon korkeammat alueella, jossa toiminta on vaikea. Tässä paikalle pääsykin on vaikeampaa. Toivottavasti, että me vertailemme samanlaisia Kustannus eriä keskenään. Ja sitä vertaisemme turvalliseen maahan. Tässä on hurrikaani. Siellä sama kuin suurten järvien alueella toimiminen, jossa kentällä on joukkoja suojelemassa humanitaarisen avun tarjoajia ja ihmisiä ylipäätänsä. Kiitokset Linda puheenvuorostasi ja mukava, että pääsit paikalle. Komissio, onko siellä Äh, Gimaurukomissiosta paikalla? Ei. Te ette ole naispuolinen, eli äh, tämä nimi ei pitänyt ihan paikkansa. Olkaa hyvä kuitenkin. Mm, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Marko Panagalli Eko-pääosastolta. Ensin haluamme todella kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä Pinksteniä tästä kertomuksesta ja tietenkin sitten Poschea eh, Euroopan parlamentin eh, esittelijää. Komission eh, puolesta voin sanoa, että olemme kiitollisia erittäin hyvästä yhteistyöstä kertomuksen valmisteluvaiheessa. Meillä oli koko joukko kokouksia, tapaamisia, mielipiteen vaihtoa ja niiden pohjalta sitten tämä kertomus on valmisteltu. Sehän on myönteinen, niin, myönteinen mm, sävyltään. Ja täällähän on ollut hyvin myönteinen ilmapiirikin kokouksessa tänä aamuna jo aamusta alkaen. Humanitaarinen apu mm, järvien alueella on yleisesti ottaen pantu tehokkaalla tavalla. On tärkeää ymmärtää se, mistä täällä jo on muistutettukin, että kyse on konfliktialueesta. Suurten järvien alue ei ole ollenkaan helppo alue operoida, auttaa ihmisiä. Ja näin ollen jotkut löydöksistä, joita tässä kertomuksessa korostettiin, äh, koskevat juuri tätä aluetta tai vastaavia konfliktialueita, ympäristöjä. Ähm, toisaalta taas äh, muissa maailmankolkissa tilanne saattaa olla toisenlainen ihmisille, apu saattaa olla huomattavasti helpompaa saada perille. Näin ollen tietyt huomiot, jotka ovat täysin perusteltuja ja jotka ehkä koskevat tai joita voidaan soveltaa muissa maailmankolkissa ajatellen kehitystä ja tukea. Täytyy nähdä siinä valossa, mikä on mahdollista missäkin, mikä on saavutettavissa tietyillä alueilla erityisesti, kun täytyy ottaa huomioon turvallisuus, olosuhteet, vakaus. Täytyy olla hyvin huolellinen, eikä ole monia mahdollisuuksia saada myönteisiä tulemia. Kaiken kaikkiaan komissio todella pitää tätä kertomusta hyvin tervetulleena. Se on niin kuin sanoin myönteinen meidän kannaltamme. Toki tässä on sitten tiettyjä elementtejä, joiden pohjalta voidaan vielä kehitellä, parantaa strategiaamme. Katsomme, että kyse ei ole niinkään vaatimuksesta muuttaa EKon tai komission toimintatapaa, työskentelytapaa näillä konfliktialueilla, vaan kyse on siitä, että meidän täytyy sopeuttaa toimiamme tietyillä aloilla ja saada aikaa edistystä tietyillä alueilla, joita tässä on nostettu esiin. Olemme tietoisia siitä, että voimme parantaa esimerkiksi sitä tapaa, jolla tiettyjä ehdotuksia siinä vaiheessa, kun ollaan vielä ehdotusten valintavaiheessa, käsitellään ja se, mitkä tahot sitten saavat tukea ja miten voisimme paremmin tunnistaa yksittäisten ehdotusten mukanaan tuomat kustannukset. Ja sitten tässä tietenkin on myös se haaste, että me aina voi tunnistaa eri asioita. Siis meidän täytyy tätä ehkä relativioida koska me emme tiedä, me emme tiedä paljonko rahoista todella päätyy ihan lopulliselle edunsaajalle. Meillä on erilaisia laskentatapoja luonnollisesti käytössä esimerkiksi se, että lasketaan epäsuoriin kustannuksiin standardipohjalta 7 prosenttia, mutta sitten hankkeen alussa ja lopussa täytyy tietenkin myös katsoa toteutuneita kustannuksia, hallintokustannuksia. Kyseli, kyse on huomattavasti siitä, minkä tyyppinen hanke on, millä alueella se toteutetaan. Tietyillä alueilla esimerkiksi kuljetuskustannukset voivat olla huomattavasti korkeammat kuin toisilla. Esimerkiksi pääsy saattaa olla, alueelle pääsy saattaa olla hyvin paljon vaikeampaa kuin pääsy muualle, taikka turvallisuustilanne on otettava aivan eri tavoin huomioon ja tämä maksaa. Haluaisin todeta, että komissio ei ole näitä kahdeksaa suositusta vielä tehnyt, mutta tämä työ on kesken ja komissio on kyllä tekemässä erilaisia parannuksia. Ekopääosastossa meillä on työryhmä, joka tarkastelee kaikkia näitä yksittäisiä suosituksia. E, jotkut niistä on ehkä helpompikin toteuttaa kuin toiset, e, joko niin, että olemme itse asiassa jo lähteneetkin e, suositusten suuntaan ja toiset suositukset taas vaativat meiltä hiukan enemmän työtä, paitsi meiltä ekossa myöskin muilta sidosryhmiltä. Ja tässä tarkoitan muun muassa vaikkapa DECO-pääosastoa tai YKta. Ja meidän tarkoituksemme on tehdä yhteistyötä YK-perheen kanssa hyvin läpinäkyvällä tavalla ja muiden ekokumppaniemme kanssa, ovatpa ne sitten kansainvälisiä järjestöjä tai kansalaisjärjestöjä. Emmekä me voi aivan yksipuolisesti tätä yhteistyötä lähteä muuttamaan. Täällä joku puhui Vafasta muun muassa, se on nyt vakaalla pohjalla. Ja luonnollisesti eh, voimme pyrkiä parantamaan raportointia ja läpinäkyvyyttä, mutta tätä me emme pysty tekemään yksin, emmekä lyhyellä aikavälillä. Lisäksi haluaisin vielä muistuttaa, ja tämä on viimeinen huomioni, että tämä erityis kertomus on myös ollut neuvostossa esillä. Neuvoston päätelmäluonnos on kai hyväksyttävänä itse asiassa tänään juuri, jolle ne rehdy. Ja kyllä neuvosto tunnustaa Ekon tekemän työn ja luonnollisesti parannuksiakin voidaan vielä saada aikaan. Kiitoksia sitten. Pinksten voi vielä lyhyesti vastata, jos haluaa. Uh, Kyllä puheenjohtaja. Lounas lähestyy. Puhun nopeasti. haluan lisätä, mitä kehitysvaliokunnan puheenjohtaja lisäsi avun ja kuntoutuksen ja kehityksen yhd- avun yhdistämiseen. Siinä oli hyvä näkökulma. En maininnut sitä aikapuulan vuoksi. Olen samaa mieltä, että kiinteissä kustannuksissa täytyy ottaa huomioon erityisolot. Täysin samaa mieltä. Mutta tässä komissio sanoo, että ja siellä on data. Ja se tehtävät, kuinka korkeita kiinteät kustannukset ovat. Mä tässä saattaa olla vähän haluttomia kertomaan lukuja, mutta Mä ymmärrän emme ole käyneet leireillä, oltiin kanssa siellä itse ja äh, oman kabinettini johtaja. Me tiedämme, että olet ovat erittäin vaikeat alueella. Ei tämä 7 prosentin sääntö ole kiveen kirjoitettu, ei sille ongelma. Eskomisella on luvut. Jos niitä parlamentilla tässä on seurattavuus läpinäkyvyysongelma, jos ovat korkeammat. on tässä transparenttia. Kysymys on EU-veronmaksajan rahasta. Ja heillä on oikeus tietää, kuinka paljon meidän rahasta menee pakolaisille, jotka elävät hirveissä oloissa. Eli tässä saattaa olla vähän seurattavuuden puutetta. Ja tilintarkastustuomioistuimen mielestä tämä asia täytyy selvittää komission ja parlamentin kesken. Kiitoksia. Kiitos kommenteista. Ja kiitoksia vastauksista. Ja lopuksi palaamme esittelijän puolen. Porsche voi tehdä loppupäätelmän. Kiitos. Tämä keskustelu osoitti, että tilintarkastustuomioistuin on tehnyt hyvin tasapainoisen kertomuksen, mutta onko nyt voitu esittää tämän hallinnon kustannusten alentamista prosentuaalisesti nimittäin humanitaarinen apu tällä konfliktialueella, mutta joka haluan kiittää suuresti tietostumistunta ja komissiota. Minä odotin, että tässä tilanne olisi mutkikkaampi raportoinnin osalta. Kiitokset Äh, kiitos kaikille, myös esittelijälle. Nyt niin te puhuitte kyllä pitkään äh, alussa, joudun nyt lähtemään. Kokous äh, pitäisi saada päätökseen, muita asioita ei ole ja seuraavat kokoukset aikataulu löytyy sieltä papereista. Kiitos ja näkemiin.